Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää huomenta, hyvät äh, naiset ja herrat. Meillä on tänään äh, varsin täysi esityslista, joten ehdotan, että aloitamme kokouksen. En ole saanut mitään ehdotuksia esityslista, joten esityslista on hyväksytty tällaisenaan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, kohta kaksi kieliregiimi on täydellinen tänään puheenjohtaja korjaa. Myös Kroatia on todella mukana, ei mitään poikkeuksia siis. Eli kaikki kielet ovat käytössä tässä valiokunnan kokouksessa, joka tulee kestämään kaksi päivää neljäs kesäkuuta. Tulee kuulemistilaisuus, kuulemme uutta kroatialaista komission jäsentä 9.30-12.30 tässä samaisessa salissa 4 Q2. kuten yleensä tämän tyyppisissä tilaisuuksissa. Meillä on 10 prosenttia Envin kysymyksiä, jotka on jaettu eri ryhmille. Teidät on tietenkin lämpimästi kutsuttu tähän tilaisuuteen. Sitten 30. toukokuuta meillä on potilasturvallisuutta koskeva tilaisuus 1G2 salissa 15.15-18. Herra Rossi tulee johtamaan tuota tilaisuutta esittelijänä Rossi, Sommer ja Teller. Sitten 18. kesäkuuta 15-17 esittelijämme Chris Davis esittelee oman mietintönsä, joka koskee CCSn täytäntöönpanoa. Ja olette kutsuttu siihen sitten 18. kesäkuuta elintarvikekkariisi. Jälleen til, uusi tilaisuus, johon vielä salia ei ole vahvistettu. 19. kesäkuuta rokotukset ja immunisointi kello 13-14.45 A3 G3. Tämä siis 19. kesäkuuta sitten. Niin, seuraava asia. Meneillään olevat kolmikantaneuvottelut, niitä on useita lyhyesti. Ensinnäkin hiilidioksidipäästöt erityisajoneuvoja varten. Ja tuo 26. toukokuuta oli siis tämä, ja seuraava kolmikantaneuvottelu on kolmas kesäkuuta. Sitten meillä on Omnibus. Tässä itse olen esittelijänä. Sitä on käyty yksi kolmikantaneuvottelu. Se kesti 20-25 minuuttia ja saimme sen menestyksekkäästi päätökseen ei mikään ihme, koska asioista vaitsi pitkälti yksimielisyys. Kysymys on Lissabonin sopimuksen mukaisesta sopeutamista. Sitten eh, kierrätys 67. toukokuuta ja seuraavaan 17. kesäkuuta. Ja seitsemäs ympäristön toimintaohjelma, ensimmäinen kolmikautta neuvottelu 22. kesä toukokuuta. Tässä siis kaikki. Ja sitten vielä ikävä uutinen. Joe Farman, britti tutkija, on kuollut. Tämä siis surullinen tiedonanto. Sitten vielä kohtaan kolme. Pöytäkirjat 21. maaliskuuta 26. maaliskuuta, 25. huhtikuuta ja 6. ja 7. toukokuuta. Jos ei ole huomautettavaa näihin, niin katsotaan hyväksytyiksi. Ja sitten jatketaan kohtaan neljä. Ensimmäinen keskustelu, niin sanottu Riisin mietintö, ja ainakin esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä, Rova Riis. Merci, monsieur le président. Euh, dans les grandes Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti tästä. Tästähän on puhuttu jo useaan kertaan. Toivon, että tämä on jo viimeinen kerta. Tärkeät päivämäärät ja tärkeimmät kohdat tästä sun suosituksesta toisessa käsittelyssä. Tämähän liittyy sopimukseen, johon päästiin neuvoston kanssa, että annettaisiin uusi asetus näitä erityisiä elintarvikkeita varten. 14. toukokuuta Euroopan parlamentin valtuuskunta sai sopimuksen aikaan neuvoston kanssa Kyproksen johdolla viime trilogi päättyi pikkutunneilla. Haluaisin kiittää useita henkilöitä tässä, vaikka harvat ovat paikana Mikko Matiodakis ja komissiosta edustajia, jotka olivat kaikki kovin aktiivisia. Sitten valiokunnan hyväksymisäänestys. Tämä oli joulukuussa 2012 ja sitten sopimusneuvostossa joka johti toiseen käsittelyyn huhtikuussa 2013. Sitten substanssista kolme merkittävää konkreettista saavutusta tänään ja iltapönnistä äänestetään soveltamisalan lajinnetaan, että äh, rajoitetaan niihin ihmisiin, jotka todella tarvitsevat näitä, tärke, näitä näitä elintarvikkeita, kuten pikkuvauvat ja yli, ylipainoiset ja erityistä huomiota kiinnitetään ennenaikaisesti pienipainoisesti, pienipainoisena syntyneenä. Tämä on Lankin pyy. Kiitän häntä EPPn varjoesittelijänä. Kaikki muut eh, eh, elintarvikkeet eh, otetaan jatkossa sitten General Food Law-asetukseen sitten gluteeni- ja laktoosiintoleranssit olivat tärkeä kohta. Tämä oli yksi prioriteeteista keskustelussa. Me nämä ovat mukana kuluttajan tiedotusasetuksessa, joka on Sommerille tärkeä. Ja siinä on samantapaisia sääntöjä jo olemassa allergioita varten. Toivon, että vastaan tässä herra Rossille, koska hän on huomannut, että hän on tehnyt viime hetkellä vielä tarkistuksia, mutta varmaankin voin niin, kuvittelin, että olisi voinut hänelle vastata, mutta hän ei ole täällä. Varmaan voi vastata äänestyksessä, koska tämä asia on kyllä mukana kompromississamme. Tärkeä voitto merkinnöissä. Vakuutimme jäsenvaltiot siitä, että mm, esimerkiksi vauvakuvat eh, vierotustuotteissa 6-12 kuukautiselle näiden rajoitetaan. Tämä oli Sarbon vaatimusta tuimme sitä. Sitten olemme huolissamme siitä, että poistettaisiin myrkylliset aineet ja oltaisiin varoillaan nano tuotteen materiaalien osalta edelleen komissio totesi, että olisi vältettävän tuo CMR torjunta-aineiden ja hormonitoimintaan vaikuttavien aineiden käyttöä. Tässä ovat muun muassa vihreät käyneet suurta taistelua. Kiitän heitä. Tästä tulee julkilausuma komissiolta, joka liitetään asiakirjaan ja näin pyritään torjumaan torjunta-ainejäämiä elintarvikkeissa yleisesti, erityisesti näissä erityiselintarvikkeissa. Haluaisin pyytää, että kollegat vahvistavat äänestystuloksemme joulukuulta 2012 ja tukisivat tätä tulosta, joka on erittäin hyvä. Ja tämä sopimus neuvoston kanssa oli erittäin hyvä. Ehdotan, että hylätään nämä kuusi tarkistusta, jonka EFD-ryhmä on tehnyt. Haluaisin kiittää niitä varjoesittelyitä, jotka ovat paikalla ja muitakin. De Lange, Zarbu, Gerling, Slyter, Tiedän, että tämä ei ole mikään virallinen seremonia, mutta nämä on, ovat olleet työntäyteisiä kuukausia ja, ja sihteeristöstä meitä on todella tehokkaasti autettu. Susanna Laskin ja muut sieltä haluan muistaa. Yks, yksinkertainen viesti. Sairaat ihmiset ja, pieni, ja pienet vauvat eivät ole tavanomaisia kuluttajia. Kiitoksia. Kiitos Rova Riisa. nyt sitten käynnistämme keskustelun ensin varjoesittelijät. Esther Lange ensimmäisenä. Mr. Chairman, but I... niin, puheenjohtaja, voimme olla hyvin lyhytsanaisia. Olemme tehneet kotitehtävät, meillä on sopimus neuvoston kanssa. Meidän ehdotuksemme on hyväksyä että tämä varhaisessa toisessa käsittelyssä. Se on se tie, jota pitäisi kulkea, mutta periaatteessa me jo olemme tukeneet sopimusta, johon päästiin viime vuoden lopussa – ehkä on tärkeää, ajattelen komission edustajia, jälleen kerran eh, pohtia tätä sopimusta, jonka saimme gluteenista, siis se, että saadaan lainsäädäntö eh, elintarvikeinformaation kautta kuluttajille, sellainen, mutta kuitenkin niin, että loppu kädessä potilas tai kuluttaja käyttää tuotteita, hänen osalta mikään ei muutu. Meillä on sopimusneuvoston ja komission kanssa siitä, että käytännössä mikään ei muutu, vaikka ihmiset, joilla on gluteenintoleranssi, että tämä tulee kulkemaan äh, äh, kuluttajan annettavan elintarviketiedon äh, lainsäädännön puitteiden kautta EFDn osalta tässä asiassa on tarkistuksia, mutta gluteeni oli yksi avainkysymyksistä, joista me keskustelimme kaikissa kokouksissa, joita meitä oli neuvoston kanssa, joten meidän ei pidä nyt hajoittaa sopimusta, joka on syntynyt, mikä on hyvä asia ajatellen tätä erityistä ihmisryhmää. Ehkä komissio olisi tätä vielä käsitellä. Annankin puheenvuoron nyt eteenpäin komission edustajalle, olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Non, à ce stade, je voudrais... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Rova Riissiä ja varjoesittelijöitä myöskin tästä innostuksesta, jolla he ovat hoitaneet tätä asiaa ja käsitelleet ehdotustamme. Ehdotuksemme oli kunnianhimoinen. Muutimme täysin aiempaa lainsäädäntöä säilyttäjien tietenkin tärkeät asiat, niin kuin Rova Riis sanoi, niin että pidetään kiinni näistä näitä vahingoittavista ryhmistä, sairaista ja pikkuvauvoista ja niin edelleen. Haluaisin rahoittaa De Langea. Tämä gluteeniongelma on tietenkin tunnistettu. Tästä käytiin kiivasta keskustelua ja sitouduimme komission jäsenen kanssa, että tämä otetaan mukaan kuluttajatiedotus asetukseen, koskien merkintöjäkin. Tässä käytetään delegoituja säännöksiä ja kaikki tarpeelliset määritelmät tulevat mukaan. Olemme sitä mieltä, että tähän ei liity mitään ongelmaa, kun ajatellaan tätä, tätä gluteenitonta ja vähän gluteenista määritelmää. En nyt haluaisi ennakoida tämän ilma, iltapäivän äänestyksen. Tietenkin toivomme, että tulokset ovat myönteisiä, mutta haluaisin jo kiittää suuresti tätä valiokuntaa. Und Kiitos, herra Vries. Rovade Lange vielä kerran. Voisin vain rauhoittaa komissiota, että minä olen aivan rauhallinen ja kaikki on varmastikin järjestyksessä. EFD-ryhmä on se, jolta tarkistuksia on tullut, joten nyt olisi tärkeää rauhoittaa EFD-ryhmää niin, että se voisi tukea tätä kompromissia eikä avattaisi koko juttua uudelleen. Das werden wir nicht aufführen, die EFD ist... Niin, EFD ei ole nyt tänään paikalla, joten nyt puheenvuoron saa vielä kerran esittelijä Rova Riis. Pour moi c'est bon. <laughs> Eipä minulla tähän muuta. Ihan hyvä. Emmeköhän voi mennä äänestykseen iltapäivällä. weiterverfahren. Abstimmung ist morgen. Voimmekin jatkaa. Äänestys on siis sitten tänään kello 15. Meillä on aika tiukka ohjelma, joten olkaapa kaikki täsmällisesti paikalle. Tämä olisi siis ensimmäinen mietintö, josta äänestetään. Ilasia jatketaan siltä uudestaan. Seuraava kohta on nyt sitten lääkinnälliset laitteet. Esittelijänä on Rova Roth Behrendt. Ja hän on myös se, joka vastaa siitä, että meillä on nyt pöydällä näin paljon paperia, nimittäin tarkistuksia. Ja sen jälkeen tulee kohta kuusi, joka on Liisen mietintö, jotka käsitellään nyt yhtä aikaa. Olen saat hiukan nyt aikaa lisää tässä näitä kahta kohtaa varten, joten olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole oikeastaan minun vikani se, että saitte näin paljon paperia, sillä minun tarkistukseni ovat aika pieniä ja vaatimattomia. Niitä on vain 145 tarkistusta, jotka, joita ei ole kovinkaan paljon, mutta me saimme 760 tarkistusta kollegoilta tähän mietintöön osoittaa sen, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Meillä oli juuri varjoistojen kokous kello kahdeksalta tänään saakka ja minä olen iloinen siitä, että varjoistelijat olivat paikalla. Tämä olisi siis todellakin hyvä. Merkitsee sitä, että he ovat nyt näissä kaikki paikalla. Ja loputkin varmaan vielä tulevat rakennuksen toisista osista tänne. Mitä minä haluaisin teidän nyt kuulevan, mihin haluaisin nopeasti viitata, on, että meillä on kolme hyvin olennaista kysymystä, jotka otin esille viimeksi, ja ne on myös otettu mm, esille siinä, miten paljon tarkistuksia on saatu. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy lääketieteellisen laitteiden markkinoille pääsystä. Minä olen omassa tekstissäni suunnitellut keskitettyä ja hajautettua markkinoille pääsyn lupamenettelyä. Tämä on linja, jota jotkut kollegat tukevat, jotkut eivät. Nyt meidän pitäisi katsoa, minkälainen kompromissi voidaan saavuttaa eh, komission kanssa sen varmistamiseksi, että potilasturvallisuus on olennaisin kysymys ja että pelkästään sellaiset laatteet päättyvät markkinoille, jotka ovat turvallisia ja joita on huolellisesti tarkasteltu. Me tiedämme, että lääkityset laitteet, että niiden on vaikea saada kliinistä tietoa, mutta – myöskin jäljitettävyys ja pitkän tähtäyksen pitkät selvitykset, tutkimukset ovat sellaisella vaikea sarjan tässä oltava hyvin varovaisia. Olen tarkastellut tätä tehdäkseni erotuksen lääketieteellisten laitteiden osalta, jotka ovat innovatiivisia tai luokkaan kolme kuuluvat kolmas vielä mukana myöskin laittaa kolme b siis sellaisia, joita on implantoitu tai jotka liittyvät muihin lääketieteellisiin joita ei ole, jotka ovat implantteja, mutta jotka annetaan eh, niin, että ne syöttävät aktiivisen aineen kehon ulkopuolelta. Me siis tarkastelemme tätä, herra puheenjohtaja, ja minä toivon, että saamme aikaan kompromissin. En ole varma tällä hetkellä tästä, koska meillä on nyt kaikki minun linjani kiristämisestä siihen, että linja tai järjestelmä säilyisi nykyisellään, olen kuitenkin optimistinen ja me pyrimmekin kovasti siihen, että saisimme aikaan sopimuksen. Me suunnittelemme tekemämme tämän lyhyen aikataulun puitteissa – teknisellä tasolla kaikki kollegat, jotka käsittelevät tätä asiaa, tulevat pian tapaamaan tämän viikon lopulla, ensi viikon alussa ehkä, joten saattaa olla mahdollisuus seuraavan äh, varjostuneen kokoukseen ensi keskiviikkona. Äh, tässä siis olivat kysymykset, joihin nyt, jos nyt olisin puhua. Meillä on sitten nämä 35 tarkistusta, jotka liittyvät, jotka ovat hyvin olennaisia kysymyksiä, joissa komissio on katsonut, että kaikki mitä on uudelleen käsitelty ja tästä käsitellään eh, uudelleen valmistamisena ja vastuu siirtyy. Tätä kautta mä kuitenkaan selitti sitä, miksi meillä edelleen on kertakäyttötuotteita, jotka merkitään kertakäyttöiseksi, mutta joista, joista pidetään aivan normaalia, että ne uudelleen prosessoidaan. Ja tämä täytyy tehdä nyt selväksi, onko kertakäyttöisyys todella kertakäyttöisyyttä, ja jos ei, niin miksi se merkitään kertakäyttöiseksi tämä tuote. Tämä on jotakin, mitä pitäisi tiukentaa. Tähän pitäisi saada aikaan äh, lisää selkeyttä tähän viidakkoon joten tuottajan pitäisi määritellä, miksi se on kertakäyttöinen, kuitenkin pitäisi sanoa, että ei sallita kertakäyttöisyyttä ennen kuin voidaan olla varmoja siitä, että se on täysin turvallista ja olisi pysyvä komitio komissiossa, joten tuottaja ei saisi merkitä tuotetta kertakäytöksi, jos enää se ei ole selvää. Yksi varjoesittelijä, monia, joita on paljon tarkistuksia, muitakin paljon, kaikki, nämä menevät kaikkiin mahdollisiin suuntiin nämä tarkistukset, joissa suunniteltua kertakäyttöisyyttä ja enää muita jotain olellakaan ymmärrä. Joissakin vahvistetaan sovellutusta, joka koskee sairaaloita, joten meillä on siis kaikkea siitä, että on laitteita, jotka eivät ole soveliaita kertakäyttöisyyteen. Voisimme ehkä katsoa vielä tätä erityisesti. Then, um, finally, uh, we have... Ja lopultakin meillä on sitten vielä nämä elimet, joille pitää, joita koskee ilmoittamisvelvollisuus. Meillä on lukuisia tarkistuksia 4.21.535. Nämä ovat kaikki varjoesittelijöiden tekemiä tarkistuksia, vain tarkistuneiden tekemiä tarkistuksia tästä asiasta. Ja tässä mielessä meillä on erilaisia näkökantoja. Olemme sopineet asiasta, ja tämä ainakin on se linja, jonka osalta voidaan löytää yhteinen linja, että ne elimet, joille on velvollisuus ilmoittaa, ilmoitetut laitokset, niitä pitäisi tarkastella hiukan varovaisemmin. Ei välttämättä ole minun lähestymistapani kaikkialla, kaikissa yhteyksissä, mutta uskon edelleenkin, että luonnollisesti ilmoitetun laitoksen laatu vaihtelee huomattavasti riippuen siitä, mikä sen tehtävä on, jos on edelleenkin oikeus ilmoittaa kaikki luokat. Se on aivan erilaisia, sitten seuraa aivan erilaisia velvoitteita kuin jos ne ilmoittavat vain luokista 1 ja 2a. Meidän pitää olla tässä joustavia, pyrkiä löytämään kompromisseja. Olen syvästi vakuutunut, että me voimme löytää nämä kompromissit Minun ihanemaailmassani tilanne olisi se, että jos ei ole keskitettyä tai hajautettua lupamenettelyä, mikä toivottavasti saadaan, tai, mutta jos sitä ei saada, jos me kaikki sovi, ole siitä yhtä mieltä, silloin meidän pitää vahvistaa ilmoitettujen laitosten laatua ja vaadin sitä, että kuka tahansa, joka on ilmoitettu laitos, hänellä, sillä täytyy olla talossa lääkäri, farma, seuteja tai vastaavia. Minä en hyväksy tilannetta, joka voi jatkua, jossa ulkoistetaan, jossa on erilaisia epäselviä tiedonlähteitä. Jos me voimme rajoittaa ulkoistamisen mahdollisuutta ilmoittamismenettelyssä ja samaan aikaan, jos on mahdollista kuitenkin ulkoistaa Silloin pitää olla selkeät säännöt siitä, mitä ulkoitetulla, ulkoist, sillä laitoksella, jolle toimia ulkoistetaan, mitä valtuuksia sillä on. Tässä pitää olla hyvin avoimia. Joissakin tarkistuksissa ollaan tätä lähellä. Nämä monet ovat tehneet erilaisista valvontamekanismeista, samoin kuin ilmoitetuista laitoksista. Mutta Tämä nyt heijastelee kuitenkin kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät uudelleen prosessointia ja markkinoille pääsyn hyväksyntää ja myöskin laitoksia. Minä toivon, että voimme löytää kompromisseja. Kompromissien täytyy olla sellaisia, että me olemme kaikki niihin valmiita. Minä olen valmis siihen hyvässä uskossa – mutta minun on sanottava samaan aikaan, että meillä on velvoite parantaa potilasturvallisuutta. Meillä on velvoite, joka merkitsee sitä, että eikos, eikos, josta me, jota meitä odottavat ei pelkästään lääkärin järjestöt, vaan myöskin potilasjärjestöt. Tämä liittyy arviointiin, kliinisiin tietoihin, joita tarvitaan kliinisiin kokeisiin, niiden välttämättömyyteen, mekanismiin, joka liittyy markkinoille pääsyyn, olipa sen laatu mikä tahansa. Tässä liikkumavara on rajoitettua, meidän pitää toimia yhdessä. Olen keskustellut myöskin komission kanssa, että jos me saamme muutettua komission esitystä markkinoille päästä jollakin tavalla, saattaa olla niin, että komissio on ehkä puolellamme, ei kenties ehkä ihan niin pitkälti kuin mihin minä olin menossa, mutta kompromissasolla kuitenkin. Olisin iloinen, jos voisin kuulla komissiolta, mitä komissio voi odottaa, voiko se odottaa erilaista markkinapääsymenettelyä, pääsymenettelyä, ajattelen luokkaa kolme tai luokan 2b osalta. Tämä on aika outo tilanne, että te ette keskeytä minua, joten kovin iloinen nyt tästä avokätisyydestä. Ja haluan nyt sitten kuulla tietysti myös komissiota, samoin kuin kollegoja. Kiitos. Das nur einmal. Tällaista tapahtuu vain kerran. Tähän ei pidä tottua. Vain kerran tällainen riski otetaan, jota, mutta sitten muuten törmätään taas vastatuuleen. Meillä oli aikaa, mitä saimme edellisestä mietinnöstä, joten siksi oli mahdollista käydä laajempaa keskustelua, että on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että pysymme suurin piirtein aikataulussa, koska, koska meillä on vielä Liisen mietintö käsiteltävänä. Nyt aloitetaan varjoesittelijöillä. Ehdottaisin, että jokainen puhuisi noin nelisen minuuttia, jos mahdollista. Ensimmäisenä Rova McGuinness kansanpuolen puolesta. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli aamiaistapaaminen ilman aamiaista. Se oli oikein tuottelias kokous, joten haluaisin kiittää esittelijää siitä. Minä oikeastaan söin aamiaiseni matkalla tuohon kokoukseen, joten olen kyllä ihan kunnossa esittelijä kertoi näistä avainkysymyksistä. En niihin palaa. Haluaisin muutaman asiaan palata. Ihan olemme todella tekemässä työtä hyvässä uskossa. Me kaikki, jotka olemme tässä mukana, olemme lisänneet polttiilasturvallisuutta. Se on tärkeää tässä työssä ja olemme tietoisia siitä, mitä paineita on, että saataisiin uusia tuotteita markkinoille, joten kyllä täällä on mahdollisuus tehdä kompromisseja. Joillakin alueilla se on vaikeaa, joskus mahdotonta. Komission on tehtävä päätös. Uskon, että Tämä strategia, josta sovimme tänä aamuna kokouksessamme, on kaikkein tehokkain. Niin käsittelemme teknisiä asioita hyvin yksityiskohtaisesti. Monissa asioissa sitten on poliittisesti käsiteltäviä asioita, jotka ovat hyvin monimutkaisia tällainen ilmoitetut elimet ja niiden laatu, henkilökunto, valvonta, kaikki nämä asiat ovat aivan elintärkeitä. Sitten sitten on otettava huomioon myös nämä vahinkotapaukset, mistä on, kirjoitettu, mistä on ilmoitettava ja niin edelleen. Meillä on teknisiä kysymyksiä, joita meidän on työstettävä ja niihin pyydetään myös komissiolta Eh, komissiolta vastauksia. No niin, puheenjohtaja, saitte vähän lisäaikaa. Kiitos, tämä onnistuu loistavasti tänään. Ja nyt herra Kramer Alden ryhmän puolesta. Kiitos tästä suurkätisyydestä, että saamme puhua tänään neljä minuuttia. Saataan aivan uskomatonta. Ajattelen tarkistuksia. Vähintään Kahdessa keskeisessä kohdassa, joka liittyvät tähän asiaan, on mahdollista saada aikaan kompromissia. Meillä on sellainen vaikutelma, että olemme yhtä mieltä siitä, mitä vaatimuksia ilmoitetuille laitoksille pitää asettaa, miten niitä valvotaan. Uskomme, että lukuista tarkistuksista, joita on, löytyy yhteistä pohjaa kompromisseille. Meidän pitää olla varovaisia siinä, ettemme minun mielestäni liikaa nyt tartu tällaisiin yksityiskohtiin budjettia koskeviin keskust- asioihin keskustelussa, koska näitä me voi ratkaista valikunnassa. En usko, Rova meidän tehtä on syvälle, todellakin syvälle eteenpäin vievää se, että, että katsotaan, että täytyy joka tilanteessa kaikkina vuorokauden aikoina olla tilanteeseen, että on oltava tällaisia laitoksen omia asiantuntijoita ilmoitetussa laitoksissa, jotka ovat erikoistuneita esimerkiksi sydänläppiin, että siellä ei voi olla, että siellä voi aina olla asiantuntija, talon oma asiantuntija. Hän olisi aika surullinen, jos hän tekisi vain tätä työtä ja aikaa myöten menettäisi asiantuntemuksensa, koska hän tarvitsee myöskin vaihtoa, kokemusta, ajatusvaihtoa yliopistossa, sairaalassa, missä hän onkin, joten ei ole realistista, vaikka tämä onnistuisikin, että tällaista ruvettaisiin vaatimaan. Me tulemme kenties myöskin kaikkien asioiden osalta, jotka liittyvät äh, siihen, miten me käsittelemme tuotteita, jotka ovat markkinoilla, niiden äh, jäljitettävyys, markkinoiden valvonta, miten me pääsemme nopeasti sellaisiin äh, kysymyksiin, jotka liittyvät ei-toivottuihin tapa- tapauksiin. Varmaan pääsemme tästä kompromissiin. Uskon, että useammin ja tiukemmin täytyy olla valvontaa, ajatellen nimenomaan tuotteiden valmistajia. Tämä saattaa olla se vipu, jolla voidaan eh, lopettaa väärinkäyttöä, rajoittaa rikollista energiaa, mutta ei ole ehkä välttämättä saada aikaan edistettyä keskitettyjä hyväksymismenettelyjä. On hiukan pahoillani siitä, että keskustelu ei täällä tapahtu asiallisten argumenttien pohjalta, vaan sen pohjalta, mihin viime kädessä uskotaan. Kaikki tällaiset eh, välikohtaukset, joita on ollut, jotka eivät ole toivottavia, e, jotka liittyvät e, lääketellisiin laitteisiin. E, niitä ei voida estää parantamalla keskittyä valvontaa. Esimerkiksi ranskalaiset rintaimplantaatit niiden osalta. Kysymys oli pelkästään valmistajasta, joka toimii rikollisen energian siivittämänä. Ja tätä ei voida parantaa vain sillä, että sanotaan, että luokan kolme osalta menettely keskitetään. Se, että jos haluaa pettää, hän pettää ilmoitettua laitosta samalla tavalla kuin keskitettyä, keskitettyä viranomaista. Tällainen petospotentiaali, kun on keskitetty viranomainen, saattaa, se saattaa olla mahdollista, että tämä on vielä tämä potentiaali suurempaa, joten tässä yhteydessä ongelma ei ratkaista sillä, että vain keskitetään. Mutta minusta meidän pitäisi vahvistaa järjestelmää, joka on olemassa, ja lisätä laatuvaatimuksia, jotka koskevat järjestelmää. Ei pidä myöskään että huomiotta sitä, että monet tällaiset epätoivotut tapahtumat, jotka liittyvät lääketieteellisiin tuotteisiin, eivät välttämättä koske valmistajaa, vaan mahdollisesti, olisi hyvin varovainen tässä, ongelmat liittyvät itse toimeenpanoon, lääkäriin ja mahdollisesti jopa Pitäisikö olla siitäkin, että potilailla itselläänkin on tiettyä vastuuta, jos he esimerkiksi saavat keinolonkkaniveleen. Ja sitten vielä lopuksi tästä kysymyksestä, että me emme voi ratkaista tätä ongelmaa, joka liittyy tähän kertakäyttöisyyteen, siis että se, joka valmistaa tuotteen ja uudelleen käyttää sitä ja myöskin uudelleen käsittelee sen ja se, jolla on tämä asia käsissään, on vastuussa siitä, mitä tekee. Se, joka valmistaa, hänen täytyy ottaa vastuu siitä, mitä tuotteen osalta luvataan. Tämä koskee ensimmäistä valmistajaa samoin kuin myöskin uudelleenkäsittelijää viime kädessä. Me emme voi lääkitellisen tuotteen valmistajaa asettaa vastuulliseksi siitä, että sairaala päättää, että jokin tuote uudelleen käsitellään. Ongelmaa ei ratka, rat, ratkaistaan sillä, että valmistajaa koskevat samat lupavaatimukset, valvontavaatimukset. Silloin tämä kysymys siitä, lukeeko tuotteessa, että se on kertakäyttöinen vai ei, viime kädessä on us, uskon kysymys, mutta sitä en usko, että voimme tällä tavoin ratkaista. Uskon kuitenkin, että keskeistä kysymyksistä, ajatellen valtaisa määrä tarkistuksia, pääsemme kompromisseihin. Kiitos. Ja nyt äh, Michel Rivasi. Monsieur puheenjohtaja, haluaisin selventää joitakin asioita. Olin Marseissa. Tehän tiedätte, että siellä oli tämä PIP-kysymys ja sitä tehtiin päätöslauselma ja työstettiin tätä direktiiviä. 7500 naista oli tuolla läsnä Heillä oli ollut juuri tämä ongelma, joka liittyi teollisuudesta peräisin olevan silikonen äh, laittamiseen näihin rintaimplantteihin. Kun nyt tätä lainsäädäntöä äh, tutkintaan, niin katsotaanpa tarkkaan. Nämä implantit oli sertifioitu, sertifioitti laitoksen taholtaan. Saksalainen laitos TUV oli kyseessä valvonta suoritettiin ja kun valvonta tehtiin, niin mitään ei havaittu. Toisin sanoen nämä sertifiointilaitokset eivät ole mikään tae potilasturvallisuudelle. Toinen kysymys. Kun tämä amerikkalainen elintarvikevirasto oli kyseessä, pyysi lupaa ja FDA Virasto pyysi siis markkinointilupaa ja kun Marseihin tultiin valvomaan tilannetta, he jäivät sinne viikoksi ja lopulta sanoivat, että he eivät äh, anna lupaa näille implanteille. Eli kun on tällainen FDA-tapainen äh, elin, joka pyytää markkinointilupaan ja joka tulee valvomaan, niin silloin tulee vastaukseksi ei. Ongelma tuli myöhemmin siitä, että asia palautettiin kansalliselle ranskalaiselle virastolle, joka ei vastannut äh, FDAn varoituksiin. Siksi sanotaan, että valvonta on vahvistettava. Minä olen sitä mieltä, että sertifiointielimet kaikkien asiantuntijoinsa kanssa on käytössä, mutta kuinka voi haluta, että ne olisivat objektiivisia, kun muistetaan, että 100 prosenttia heidän rahoituksesta tulee tuottajilta? Kyllä valvonta pitäisi olla julkisissa käsissä. Kyllähän nämä laitokset voivat tehdä valvonnan itsekin, mutta ei se riitä niin kuin nyt nähdään, kun baby juttua tultiin valvomaan, niin mitään ei havaittu. Jos oltaisiin katsottu tuon yhtiön tilinpäätöstä, niin kyllähän siellä oli, olisi nähty, että siellä oli tämä biologisen tai fysiologisen silikonin määrä ja proteesien määrä ei, eivät vastanneet toisiaan. Minä olin kyllä hyvin ihmeissään tästä. Puhutaan potilasturvallisuudesta ja nyt kuitenkin nähdään, että teollisuuden valmistajat vain huijaavat, minkä ehtivät. Seraver-proteesit on viimeisin juttu. Ei siinä ollut edes... Siinä oli käytetty CE-merkintää saman tieni ja klinikat olivat ottaneet proteesin käyttöön ja laittaneet niitä potilaille. Joka kerta teollisuus on se, joka huijaa. Meillä on täällä esimerkkejä joka kerta, sertifiointi elimet ovat osoittautuneet riittämättömäksi takeeksi potilasturvallisuudelle. Joten kaikki nämä implantit, siis kaikki mitä laitetaan elimistön sisälle, edellyttää markkinointilupaa. Ja kun kyseessä ovat riskialttiit, implantit, niin mietitäänpä, kuka näitä maksaa myöhemmin. Ei sertifiointielinet, vaan veronmaksajat joutuvat maksumiehiksi, joten on aivan välttämätöntä että vahvistamme näitä markkinointilupia. Tarvitaan etukäteen kliinisiä testejä. Sitten sanotaan, että no mutta se merkitsee ajan hukkaa tuottajille. Mutta jos sinä nyt menee muutama kuukausi, niin mitä sillä on väliä, kun ajatellaan millaisia vahinkoja potilaille tulee, jos he joutuvat sitten näitä proteeseja ja implantteja poistuttamaan. Kyllähän tässä on valtava ongelma. Minä uskon, että nämä oikeuskäynnit riittäisivät sille, että, että teollisuus lopettaisi huijaukset, mutta ei mitään. Joka päivä näitä tulee lisää. Ja sertifiointielimet sanovat, että he ovat kuitenkin parhaita tässä. Kuitenkin 100 prosenttia rahoituksesta tulee teollisuudelta. Tässä on todellinen valvontaongelma, todellinen ongelma potilasturvallisuudessa. Ja kaikki nämä uhrit olisin halunnut, että olisitte nähneet Marseen väen siellä. He puut, pyytävät lupia koskien näitä todella riskialttiita implantteja. Ehkä se voisi mennä lääkevirastolle, niin kuin FDA äh, Yhdysvalloissa toimii tässä asiassa. Ja sitten nämä vähemmän ongelmalliset kategoriat voittaisiin ottaa kansallisten virastojen hallintaan, mutta tarvitaan lisävalvontaa, jotta voidaan taata potilasturvallisuus, jos se sitten on teidän prioriteettinne. Marianne Jakunen Kudakis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Kyllä, meillä on velvollisuus huolehtia potilasterveydestä ja potilaiden turvallisuudesta. Emmekä, em, emmekä voi lopettaa äh, ihmisten oikeutta saada asianomaista hoitoa. Täällä on lukuisia tarkistuksia, kun niitä nyt tarkastellaan, varjo, varjoesittelijöiden kokouksessa kompromisseja tehdään – Kiinnostavaa on se, mistä me kompromisseja löydämme ja missä meidän täytyy sitten ö, ylittää tietyt kriittiset tekijät. Se on tekninen asiakirja, näin on sanottu. Näin ollen meidän on hyvä käsitellä ensin teknisiä asioita ja sitten käydä poliittiset kamppailut sen jälkeen. Omalta puolelta, omalta puolelta niin on, on tyypilliset, ö, tyypilliset huolenaiheet ja käytetyt laitteet muun muassa. En nyt käy niitä kaikki läpi aikaa säästääkseni, mutta me puhumme täällä petoksista ja eräitä ongelmia, joita olemme nähneet petosten yhteydessä. Meidän täytyy saada järjestelmiä, jossa on jäljitettävyys, jotta me tiedämme, mistä nämä laitteet ovat peräisin. On, on puhuttu vastuusta. Täytyy saada vastuuta. Ja, ja täytyy saada myös suhteellisuus näihin, näihin petosten seuraamuksiin. Meidän täytyy löytää jonkinlaisia kompromisseja ja toivottavasti pystymme suojelemaan potilaiden turvallisuutta ja pitää laitteet kunnossa niin, että kaikki pystyvät niistä rauttamaan. Sitten Aldes Susa. Obrigada, presidente. Eu creio que a colega... Puheenjohtaja, kiitos. Minä luulen, että kollegat ovat todellakin kooneet asiat hyvin yhteen jo tänä aamuna. Ja nyt haluaisin vain tarttua muutamaan kysymykseen. Uskoakseni me, meidän ei koskaan pitäisi sanoa, riippumatta määräyksistä, että petoksia ei voitaisi jarruttaa. Toisaalta se on totta, toisaalta ei. En nyt sano, että näillä määräyksillä tai muilla määräyksillä luotaisiin jonkinlainen poliisivaltio, joka koski sitä lainsäädäntöä, mutta se ei kuitenkaan ole sama asia kuin että sanottaisiin, että tarvitaan vakaat takuut. Tästä puhui Dagmar, tässä puhui myöskin kollega Rivesi. Tärkeää on kuitenkin luokittelu, luvat ennen kuin tuotteet pääsevät markkinoille, ennen kuin lääketieteelliset tuotteet pääsevät markkinoille. Mutta kysymys on myös siitä, että olen yhtä mieltä Dagmarin esityksestä, että sellaiset luokat, joissa on korkea riski ja innovatiiviset tuotteet, tarvitsevat luvan keskitetyltä taholta Euroopan unionissa ja että muut luvat voidaan antaa jäsenvaltioiden tasolla. Ja yksi tarkistus, jonka ryhmäni on tehnyt, menee tähän suuntaan. Tämä koskettaa myös niitä huolenaiheita, joita kollega Rivasilla on. Siis asiantuntijat, jotka suorittavat arvioinnin, he eivät saa olla eturistiriitatilanteessa, joka liittyisi heidän tehtävänsä. Tämä täytyy varmistaa. Nämä tahot, jotka antavat lupia, niillä ei saa olla eturistiriitoja. Se on ehdottoman välttämätöntä, jotta tilanteessa ei päädytä siihen, että ollaan lääketeollisuuden panttivankeja. Valvonta sen jälkeen, kun tuote on päässyt markkinoille, on sitten perustavanlaatuinen kysymys. nämä mainitut tahot, niiden täytyy tehdä laadullisesti korkeatasoista työtä. Ja näiden ilmoitettujen laitosten tulee välttää ulkoistamista, sikäli kuin mahdollista. Kysymys on potilaiden terveydestä ja siksi on tärkeää, että on olemassa asianmukaisia määräyksiä. Toivottavaa on, että saadaan innovaatioita, mutta se ei koskaan saa tapahtua potilaiden kustannuksella. Sillä jos jokin menee vikaan, silloin on liian myöhäistä. On liian myöhäistä ryhtyä mihinkään. Joten on selkeästi jo etukäteen antavat selkeä sertifiointi, jolla voidaan pitää riskit mahdollisimman vähäisen ennen kuin tuote pääsee markkinoille. Ja olen tietysti myös sitä mieltä, että seuraavissa kokouksissa tullaan tekemään liukkaa työtä, mutta uskon, että saamme ainakaan hyvät määräykset. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten muut puhujat. Sofia Masej Kukovic, Marian Tavano, Anna Rospa, Peter Liise ja Ulbeke Taida. Onko joku unohtunut? Ja Richard Zeba. No niin, kaikki on tiedossa. Ensiksi Masej Kukovic. Thank you, President. And, uh, thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitän esittelijä ja varjostelijoita <clears throat> hyvin vaikeasta työstä, näin täytyy sanoa. Minäkin olen esittänyt muutaman tarkistuksen ja olen myös tukenut eräitä kollegani McKinnesin tarkistuksia ja Rosbachin tarkistuksia. Ja haluaisin vain kiinnittää huomiota muutamiin kriittisiin kohtiin omista tarkistuksistani. Tässä pitäisi huolehtia erityistä huolta silloin, kun käytetään nanohiukkasia, jotka saadaan vapauttaa ihmisen hen- kehoon ja näiden aineiden täytyisi vastata tiettyjä ö, kriteerejä ja standardeja, laatustandardeja, turvallisuusstandardeja, ympäristöstandardeja, mutta tärkeää on, että pysytään samojen standardien tasolla. myöhemmin on adekvaattia esittää selkeästi määritellyt velvoitteet tietyille taloudellisille toimijoille, mukaan lukien maahantuojat ja, ja jakelijat. On tärkeää luoda ehdot ja edellytykset erityisesti PK-yrityksille, joilla on, jotka ovat erikoistuneita, jotta helpommin saataisiin pääsy markkinoille, koska se on aina hyvin tärkeää erityisesti tänä, tämän talouskriisin aikana – että PK-yritykset pääsisivät näille markkinoille normaaliin tyyliin, myös näissä, näillä markkinoilla. Sitten korkeariskiset lääketieteelliset laitteet ja läpinäkyvyyden nimissä ja valmist, päättäjien täytyisi tehdä yhteenveto tärkeimmistä turvallisuus- ja teknisistä parametreista. Läpinäkyvyys operaatioissa pitää varmistaa silloin, kun samantyyppisiä tapahtumia on sattunut, jolloin on ryhdyttävä jotka, jolloin turvallisuus on kysymyksessä, niin silloin täytyy ryhtyä tuomasta toimeen useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Tässä käytetään erilaisia määritelmiä ter, erilaisia määritelmiä termeistä markkinoilla la- laitteiden pitäisi olla sopusoinnossa asetusten kanssa välittömästi silloin, kun ne tuodaan markkinoilla, riippumatta siitä, onko loppu, tuleeko ne olla loppukäyttäjällä vai menekö varastointiin. Ja loppupeleissä notifioidut elimet, niiden pitäisi pystyä suorittamaan kaikki tarpeelliset tehtävät prosessia pitäisi valvoa, jotta voidaan valvoa, varmistaa se, että, se on, on, että laatu on oikeaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Milan Kavanoch. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych zmínil několik témat, která tu ještě zmíněna nebyla. Minäkin haluan ottaa kantaa eräisiin asioihin, joita ei ole vielä mainittu. Tietenkin ensin haluan kiittää tehdystä työstä ja että olen avoin jatkokeskusteluille. Toteaisin, että tässä on kyseessä asetus ja siksi meidän pitäisi oikeastaan vähentää komission toimivaltuuksia tässä asiassa. Minä pidän hyvänä myös niitä kompromisseja, jotka koskevat maahantuojan velvoitteita velvollisuuksia minusta ja jakeluyhtiöiden velvollisuuksia. Myös jakeluyhtiöiden täytyisi, äh, niiden ei pitäisi äh, olla velvollisia äh, näiden teknisten spesifikaatioiden hoidamisen. Mitään valmisteen velvollisuuksia ei saa sälyttää maahantuojille ja muille, muihin, muille ketjun osille. Myös kielelliset määräykset ovat tiukkoja. Me olemme, meillä on liikaa oikeastaan hallinnollista taakkaa, jotka eivät anna kuitenkaan lisäarvoa loppukäyttäjille. Potilasturvallisuus on tietenkin tärkeintä ja me yritetään varmistaa, että, että terveydenhuoltolaitteet, terveydenhuoltolaitteet toimivat hyvin. Meidän pitäisi lääkäreitä ja henkilö, muuta henkilökuntaa ei saa asettaa ratkaisemattomien tehtävien haasteiden eteen. Haluankin todeta, että kun puhutaan sterilistä skalpellista, sitähän käytetään kerran. Eikä sitä, mutta ei sitä tarvitsisi niin kuin vielä äärimmäisyyksiin säädösten tasolla, kun silloin kun sitä käytetään vain kerran tätä steriliä skalpellia. Joskus on liiankin mutkittaita ohjeita. Totta kai on selvää, että että yksinkertaiset selkeät säädökset ovat paikallaan ja on myös tärkeää, että kaikki pitävät kiinni säädöksistä, mutta uskon, että kaikki voidaan mennä asiassa myös liian pitkälle. Enkä usko, että, että raho, valvonnan rahoituksen muutos johtaisi mihinkään parempaan sitten voidaan tietenkin valittaa sitä siitä, että jotkut varastavat, vaikka se onkin kielletty, vaikka se onkin kiellettyä. No, tässä tapauksessa, jos, jos varkauksia tapahtuu, ei se, ei se tarkoita sitä, että poliisi ei toimi. Rosbach. Ja, jeg kommer jo altså fra et land, som faktisk fremstiller en del engangsprodukter, især plast. Jeg tulen maasta, joka tuottaa aika paljon erilaisia tuotteita, kuten muovituotteita, putkia esimerkiksi ja nesteiden säilytysastioita. Ja kun puhuin valmistajista ja tahoista, jotka käyttävät näitä tuotteita, niin vastaus on, että kertakäyttöiset tuotteet on tarkoitettu yhtä käyttöä varten. Ja näin ollen se on ongelma, kun näitä tuotteita käytetään uudelleen, koska monissa tapauksissa tapauksissa ei voida taata, että nämä tuotteet on kunnolla puhdistettu ja siksi minusta olisi parempi, että kiellettäisiin kertakäyttötuotteiden uudelleenkäyttö kokonaan. Olen erittäin kiitollinen Rova Lepagille tästä ehdotuksesta, jonka mukaan meidän olisi kiellettävä tällainen uudelleenkäyttö. On toki asioita ja tuotteita, joita voidaan käyttää uudelleen, mutta on muita laitteita, joita ei todella voida steriloida, ei voida taata, että niiden käyttö olisi yhtä turvallista kuin ensimmäisellä kerralla. Mutta jos ei tällaista kieltoa voida ottaa käyttöön, niin minulle kaikkein tärkeintä on tietenkin potilasturvallisuus ja potilaille tiedottaminen. Minä itse en haluaisi, että minua hoidettaisiin kertakäyttötuotteille, joita käytetään ne toista kertaa. Minä haluaisin tietää, että näin on ja minä todella toivon, että potilaalla on tämä tieto. Me kaikki olemme potentiaaliset potilaita ja meillä on oikeus tietää, ovatko nämä laitteet tai tuotteet turvallisia vai eivät. Ja on myös tärkeää, että samoja sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, kuka käyttää näitä kertakäyttölaitteita hoitoa varten? Käytetäänkö sitä sitten yksityisen toimijan vai julkisen sairaalan taholta? Aina samaa turvallisuustietoa olisi saatava. Sitten haluaisin tukea näitä ehdotuksia, jotka liittyvät siihen, että vahvistetaan asiantuntemusta ilmoitetuissa laitoksissa ja sertifiointilaitoksissa tarvitsemme lisää sertifiointia ja haluaisin kiittää tästä erittäin hyvästä mietinnöstä Dagmar. Todella toivon, että pääsemme hyviin kompromisseihin ja yhteisiin tarkistuksiin, koska muuten Jumala tietää, mitä äänestyksessä tapahtuu. Onnea matkaan. Kiitos, Peter Liese. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Dagmar Roth-Berendt tästä runsaasta työmäärästä. Minähän olen in vitro-diagnostiikan esittelijä ja nämä asiat liittyvät kovasti yhteen. Siksi onkin loogista, että useimmat tarkistukset minun mietinnössä ovat Dagmar Roth-Berentin kädestä. No, tässä todellakin nämä molemmat mietinnöt täytyy todellakin harmonioida keskenään. Olen McKinsey ja Kramerin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitää olla hyvin varovaisia silloin, kun otetaan käyttöön joku keskitetty järjestelmä ja tällaisia etukäteislupia. Täytyy, haluan selventää yhden kohdan, joka ilmeisesti on ymmärretty väärin. Minä jo monta, olen puhunut monien viime kokouksessa ajasta monta vuotta sitten – ja ilmeisesti se käsitettiin niin, että olisi sitä mieltä, että, että tällainen yksittäinen lupa voisi kestää monta vuotta. Se ei ollut asia, ja se oli minun pointtini. Minun pointtini oli se, että silloin kun rakennamme uutta järjestelmää, täysin uutta järjestelmää, esimerkiksi Euroopan lääkeainevirastoa, jossa on osasto lääketuotteita, lääketuotteita varten, se on herkullinen tehtävä. Asiantuntijat, jotka nyt ovat työssä, niiden pitää olla valmiita menemään Lontooseen. Ja minusta jo tämä yksin vaatii paljon ajankäyttöä ja kolmen vuoden siirtymäaikaa, niin kuin komissio on ehdottanut, niin todennäköisesti se ei selviydy. Ja, ja sitten meidän pitää nopeasti parantaa tätä järjestelmää, ja tämä on myös monissa muissa syy siihen, että minun pitäisi pysyä tässä järjestelmässä. Nykyinen järjestelmä on sellainen, että sitä pitää, voidaan parantaa. Henkilökohtaisesti katson, että muutosesitykset, joita tarkistusesitykset ja Borot Perent on tehnyt, Eh, ihmisten eh, ammatillista pätevyyttä varten, jotka eh, työskentelevät näissä paikoissa. tämä ovat oikean suuntaisia. Tietenkin muotoiluista voidaan vielä keskustella, mutta komission ehdotus on täysin epätasapainoinen. Siinä, siinä velvoitetaan myös jopa pienemmät yritykset Eh, siihen, että niiden pitää palkata akateemisen koulutuksen saaneita, siis akateemikkoja se on tällä tavalla, ja sitten heillä pitäisi olla vielä kahden vuoden kokemus kyseisellä eh, sektorille, ja, ja näissä notifioidussa elimissä se on melkoinen kysymys. Ja minusta meidän pitäisi Rothberendin eh, tarkistuksia molempien mietintöjen osalta tarkastella ja yrittää löytää kompromisseja. Ja viimeisenä tähän mietintöön vielä sit toteaisin Tästäkin on omassa mietinnössä tarkistuksia, niin kuin Doc Berentinkin mietinnössä, että nämä, tämä kiista, kiistanalainen soveltaminen läheisyysperiaatteen osalta mehän olemme lääkeaine-lainsäädännössä ja kliinisin tarkastuksen kysymyksessä olemme havainneet, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus silloin, kun jokin tuote eettisistä syistä aiheuttaa vakavia epäilyjä, että sitä ei tarvitse hyväksyä kansallisella tasolla. Esimerkiksi eutanasian kysymykset, siellä meillä on erilaisia käsityksiä Euroopassa. eräissä jäsenvaltiossa on laillista, siellä saatetaan tarjota tämän tyyppisiä tuotteita, kun taas joissain jäsenvaltioissa se ei ole laillista ja silloin, silloin tällaisia tuotteita minun mielestäni niitä ei voi markkinoida. Tällainen <coughs> lauseke meillä on lääkäinen lainsäädännössä ja tässäkin lainsäädännössä pitäisi ottaa tällainen samanlainen lauseke huomioon. Kiitos. Kiitos. Rebecca Tyler. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti säästän olennaiset kommentit keskustelun, joka käydään Invintrokeskustelusta. keskustelusta mutta sanoisin, että nämä asiat ovat yhdessä toisinsa ja jotkut kommentit, joita nyt teen in vitro diagnostiikasta koskevat myöskin lääketieteellisiä laitteita, ne kaikkea mitä tulee menettelyyn hallin, järjestelmän hallinnointiin ja eurooppalaisen tietopankkiin. Minusta ei pidä esittää erottaa näitä esityksiä paljon toistaan, koska niitä pitää pitää samansuuntaisina. Joten lyhyesti lääkkeellisistä laitteista, niitä koskevasta esityksestä – keskeiset kysymykset, jotka liittyvät keskitettyyn järjestelmään, jota kollegat ovat ehdottaneet, tätä esittelijää, mä Rothbeerent on esittänyt, ja myöskin Margaret Oaken. Minä uskon edelleen, että hyöty keskitetystä menettelystä ei ole riittäviä sellaisen järjestelmän aikaansaamiseksi, ja tähän vaikuttavat rahoitukset ja organisoitu ongelmat ja e, lääkevirastolla ei ole kokemusta tällaisesta toiminnasta. Me tarkastella, meidän täytyy tarkastella teistä luina viikkoina. Säästän olennaiset kommentit sitten keskustelun, jota käydään in vitro-diagnostiikasta. Ja viimeisenä ei vähäisimpänä Richard Seba. Puheenjohtaja, minusta meidän pitäisi pyrkiä katsoa nykyistä järjestelmää ja sen etuja, nopea pääsyä markkinoille ja samaan aikaan kuitenkin ongelmat, joita siinä on, erilaiset tulkinnat eri valtioissa, nämä ongelmat pitäisi poistaa. Ja siksi minusta on tärkeää tarkoitukseni 598 pyrkisin puhumaan sen puolesta ja pyytäisin, että Essesillä katsoisi, voitaisiinko laada uusi kohta 44a, jossa kansalliset tahot erityisesti niitä tutkittaisiin tai tutkisivat asiaa ennen kuin annetaan lupa markkinoille saattamiseen, mutta sen jälkeen kun päätös on tehty, tämä koskee ennen kaikkea luokan kolme laatteita, että nämä sitten olisivat markkinakelpoisia koko unionin alueella. Minun huolenaiheeni, monien pk-yritysten huolenaihe on se, että ehdotettu keskitetty markkinalupamenettely, jota esittelijä esittää, ja myöskin tämä valvontajärjestelmä, jota komissio esittää kohdassa 44, että nämä kestävät pitkään ja tämä voivat ylittää suunnitellut 90 vuorokautta. Tämä voi olla ongelma potilaille, osallisille PK-yrityksille, joten näiltä osin ei ole mitään hyötyä tästä. Meidän pitäisi tästä syystä todellakin nämä kansalliset tahot saattaa sellaiset, että niitä koskevat yhtenäiset kriteerit ja että niitä valvotaan säännöllisesti, mutta kuitenkin pyrkiä luottamuksen osoittamiseen niille, että nekin voivat antaa tämän markkinoille pääsyluvan. Ongelmallista on myös se, että esitetty järjestelmä ei johda kuitenkaan tiukkaan äh, rajoitukseen sellaista, mikä kuuluu luokkaan kolme. On tietysti kriteerejä, joita on unionin osalta, jotka liittyvät tähän keskittyjärjestelmään, jota, mutta olisi kuitenkin järkevämpää minusta pyrkiä tällä ja muiden kollegan esittämällä esityksellä pyrkiä toimivallan jakamisen osalta pääsemään käytännönläheisempään ratkaisuun ilman, että vaarannetaan potilasturvallisuutta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten pyytäisin, että komissio käyttäisi puheenvuoron. Rova Lecrinier on paikalla tänään. Anteeksi. Anteeksi, väärä tieto. <laughs> Sabine is here, <laughs> Mrs. Legrenier. Kyllä, Sabinkin on täällä, siis Legrenier. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta tänään. Tämä on erittäin rikastuttava kokemus. Tarkistukset olivat hyvin kiinnostavia ja oli myös kiinnostava kuunnella, kuinka rikkaita panoksia ja kuinka erilaisia näkemyksiä tuli jäseniltä. Tämä oli todella meille erittäin hyvä tilaisuus jatkaa tämän asian työstämistä. Tämä on erittäin tärkeä ja kiireinen asia. Esittelijä ja tämä valiokunta ottaa tätä asiaa nyt eteenpäin ja haluamme auttaa teitä niin, että saadaan ratkaista nämä tärkeät asiat. Olemme panneet merkille, että täällä on erittäin laajan kirjo näkemyksiä koskien näitä lupia, että se tekee tästä harjoituksesta hyvin vaikean. Mutta sen perusteella, mitä täällä on tänään kuultu, niin yksi asia on ainakin varma ja yksi yhdistää meitä. Tärkein tavoite on varmistaa kaikkein mahdollisimman korkein potilasturvallisuuden taso Euroopassa ja meidän olisi myös katsottava, kuinka lääkinnällisten laitteiden osalta tämä turvallisuus on mahdollisimman korkeatasoista ja millä, siellä missä voimme sitä vahvistaa, meidän olisi näin tehtävä. Komissio on täysin tietoinen omasta velvollisuudestaan tässä asiassa. Olemme iloisia, kun kuulemme, että aiotte tehdä tällä viikolla tiivistä työtä teknisellä tasolla. Olemme valmiita myös auttamaan niin paljon kuin pystymme tässä asiassa tänään keskustelusta ja tarkistuksistakin huomasimme, että ajatus, joka koskee näitä markkinalupia, sitä ei, sitä ei pidetä komission filosofian mukaisena, kuten tiedätte, tämä havaittiin myös vaikutusten arvioinnissa sellaisena ratkaisuna, joka ei lisäisi äh, turvallisuutta näissä laitteissa, mutta sen sijaan näemme, että vahvistamalla näitä kriteereitä ilmoitettuja laitoksia varten on suunta, johon voimme edetä ja komissio on tässä valmis auttamaan. Meidän, tämä on meidän velvollisuutemme turvallisuudelle ja turvallisuus on kaikkein tärkein asia. On myös otettava oppia menneisyydestä. Monet jäsenistä mainitsivat tämänkin asian. Toivon, että tämä on selkeä vastaus esittelijän kysymyksiin. Sitten uudelleen prosessointi, se tuntuu olevan erittäin tärkeä kysymys. Haluaisin vahvistaa rauhoittaa teitä komission ehdotuksessa tämä uudelleen prosessointi asetettiin samaan asemaan kuin alkuperäinen valmiste. Eh, tarkoitus oli olla tiukka ja luoda korkeatasoista vastuunkantoa turvallisuuskysymyksissä, mutta ymmärrämme, että ehkä tätä halutaan vielä parantaa. Täällä on asioita, jotka koskevat sairaaloita, jäsenet esittivät kysymyksiä ja olen aivan yhtä mieltä, että meillä on velvollisuuksia potilaita kohteen, joilla ei ole mitään val- mahdollisuuksia puuttua tähän asiaan. Tarvitaan rakentavia ratkaisuja niin, että tämä valiokunta voisi myös rakentavalla tavalla äänestää 10. heinäkuuta. Ja samalla lailla täällä on muita tarkistuksia, jotka pyrkivät vahvistamaan ilmoitettujen laitosten valvontaa. Olemme nähneet, mitä hyötyä siitä on ja siihen suuntaan voidaan mennä. Sama pätee muihinkin hyvin rakentaviin tarkistuksiin, kuten tämä yksi Device Identification System. Siinä tarkistukset menevät erittäin myönteisen suuntaan. Täällä on monia asioita, joissa voidaan nähdä hyötyä. Voimme olla iloisia siitä, että parlamentti käsittelee tätä asiaa reippaasti. Tämä on prioriteettiasia komissiossa. Haluamme, että tämä hyväksytään tällä kaudella ja todella arvostamme ponnistelujanne ja erityisesti esittelijän ponnisteluja. Olemme siis edelleen valmiita auttamaan tässä rakentavassa harjoituksessa yhtä paljon kuin voimme. Kiitoksia. Kiitos ja lopuksi vielä esittelijä, olkaa hyvä. thank you Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia tästä keskustelusta, koska nyt nyt nämä kaikki tarkistukset ovat merkinneet sitä, että keskustelu siirtyy toiselle tasolle verrattuna aikaisempaan keskusteluun. Minä arvostan kollegoiden kommentteja, jotka tukivat, osa tuki, toiset eivät niin vahvasti olleet samalla linjalla minun kanssa niin kuin olisin toiminut, mutta tästä on syy pyrkiä kompromisseihin. Haluan nyt selventää pari asiaa. En nyt halua, että kollegat ajautuvat siihen ansaan, joita lääkelaitteiden valmistajat yrittävät äh, asettaa nimittäin, että kaikki pidet, äh, tällaiset toimet pidentäisivät markkinoille pääsyä ja potilaat eivät pääse tällaisiin äh, niin kuin eräs eh, valmistajat hyvin liikuttavalla tavalla kuvailee, että eh, naisparka ei saa kiireellisesti tarvitsemansa laitetta näiden, näiden väittämien esteiden takia. No me haluamme aina puhua todellisista faktoista. Komission ehdotuksessa puhutaan tuloksista eh, proseduureissa ja, ja sellaisissa markkinoille pääsyasioissa, niin kuin täällä mainitaan, komission Täytyy nyt varmistaa, että, että tulee oikein. Komissiossa puhutaan seitsemästä kuukaudesta. Minä olen kaavaillut vielä kahta lisäkuukautta, joka ei oikeastaan mitään, hyvät kollegat. Nyt jos samaan aikaan nähdään, että nämä seitsemän, komission ehdottavat seitsemän kuukautta eivät välttämättä oraa markkinoille pääsyä, koska useimmista jäsen, useimmat jäsenvaltiot joutuvat edelleenkin käynnistämään neuvottelut, neuvottelut turvallisuudesta ja äh, sanotaan että implantista joutuu kuitenkin, joudutaan kuitenkin maksamaan. Ja tämä joskus kestää paljon kauemmin, jos tarkastellaan esimerkiksi äh, lääkealalla on aina helpommat neuvotteluprosessit lääkeaineista, jotka, joissa luvanantomenettely on keskitetty. Tämä äh, ja se on läpinäkyvä ja kaikki ovat mukana älkää ajautuko tähän ansaan, jos jotkut loppaavat teitä sillä tavalla, että mikä tahansa uusi menettely vie tuotteet pois markkinoilta, eikä auta Euroopan unionia. Voin vakuuttaa teille kaikille, että kyllä, potilasturvallisuus on pääaihe minulle, mutta kyllä samaan aikaan minä näen, että että yritykset, jotka tuottavat lääkelaitteita, niin pitäisi tehdä se kilpailukykyisellä tavalla ja sellaisella tavalla, että että ne voivat olla Euroopan unionissa markkinoilla. Herra Kramer sanoi, että ei, ei ollut mitään kohtuullista argumentointia sen suhteen, jota joku voisi uskoa. Ja hän jatkoi rikollisesta energiasta. Täytyy kyllä sanoa selkeästi, että silloin kun komission ehdotus tuli, minä aina tein selväksi, että komission ehdotuksella ei ole mitään tekemistä näiden skandaalien kanssa. Se oli, tämä tapahtui paljon ennen ja kaikkihan muistanette, että aikaisempi kollega Rova Mariori jo teki mietinnön, jossa pyydettiin komissiota kiireistä arviointimenettelyä, josta saataisiin uusia lainsäädäntöehdotuksia. Kyllä, tämä PIP-skandaali oli. Ja Tämä oli jo ennen komission ehdotusta. Jos mitään rikollista olisi, ei olisi tapahtunut, niin siitä huolimatta sanoisin, että, että tämä nykyinen tila, jossa me olemme tässä meidän elämämme hetkessä, jolloin lääkelaitteiden, lääkinnällisten laitteiden spesifisyys, notifiointimenettely nykymuodossaan ei ole ajan tasalla. Olisin aina sanonut tämän, että tämä ei riity millään tavalla herra Kramerin niin kuin herra Kramer, niin kuin tämä liittyy johonkin, jonka voi todistaa. No kyllä, ehkäpä kai ehkä notifioidut e- elimet tarvitsevat myös tällaista lääketieteellistä asiantuntemusta kaiken aikaa, mutta me emme voi jatkaa sillä että että notifioidut elimet antavat notifiointeja ilman minkäänlaista tällaista tietämystä onko lääke luokassa 2A tai 2B. Ja tällä tavalla meidän pitäisi hoitaa tuotteita. Samaan pitäisi tehdä lääkeaineiden kanssa. Yeah, I, I only want to react. Halusin vain reagoida. Kraami sanoi, että en ole oikeudenmukainen, että minä luon mustavalkoisen kuvan. Siksi minä toistin tämän ja lopuksi viimeinen asia, jonka haluan tehdä, on, on olla epäoikeudenmukainen. Se ei ole yleensä minun asenteeni. Halusin vain reagoida sinun kommenttiisi, kun sanoit, että, että ei ole mitään asiallisia argumentteja, vaan on kyse vain siitä, mitä uskoo tai mihin, mitä luulee. Ja tähän minun täytyy reagoida. Ja minä katsoa, että minulla on argumentteja, eikä ole kysymys siitä, mihin, mihin minä uskon ja kun me puhumme potilaiden omasta vastuusta omista äh, toimistaan. No totta kai se on totta, että implantin, e, implantin onnistuminen, se voidaan myös kytkeä myös äh, potilaan elämäntyyliin, mutta eihän potilas voi ottaa vastuuta tuotteesta, jos äh, os, potilaalle näytetään kolme tai neljä implanttityyppiä, niin minun, minun valtuuskunnassani kollega, joka tämä nainen on, on yli 30, yli 30 ja hänellä on implantti. Ja hän on, hän on kuitenkin korkeasti koulutettu ja hän on ymmärtää paljon, mutta jos hän olisi annettu kolme tai neljä implanttityyppiä, ei hän olisi tiennyt, mitä hän olisi valinnut. Hän olisi luottanut tohtoriinsa, ja tämä täytyy muistaa niin ikään. Ja uskon, että se mitä esimerkiksi Kramer ja muut sanoivat, että jäljitettävyys on tärkeä juttu, se pitää paikkansa. Meidän täytyy varmistaa, että, että se, että on jäljitettävyysjärjestelmä tuotteiden osalta ja sitten myös tieto siitä, että missä leikkaus tapahtuu, leikkaus tapahtuu ja kuka sen teki. Tämä, kaikki muut saattavat olla täydellisiä, mutta sitten tämä, se ammattilainen, joka teki leikkauksen, niin ei ollutkaan am, ä, asianmukainen. Ä, niin kuin ortopedit sun muut pyytävät tätä, niin se on minusta hyvä asia. Olen kiitollinen Kramerille ja muille, jotka sanovat, että kyllä meidän täytyy katsoa tätä uudelleen prosessointia. Hän teki jotakin ehdotuksia omissa tarkistuksissa, niin Rosbach teki myös tarkistuksia. Kyllä me varmasti voimme jatkaa näiltä pohjilta ja katsoa, mitä voimme tehdä tässä suhteessa. Ja McGuinness teki selväksi heti alussa, että että tilaa on kompromisseille. Me emme ole liian kaukana toisistamme, mutta on toisia, toisissa asioissa täytyy katsoa, että löydetäänkö kompromisseja. Minä uskon, että me voimme löytää niitä minä pitäisin parempana, että ei tarvitsisi mennä <clears throat> suurissa asioissa ristiriitaisiin äänestystilanteisiin, mutta totta kai kompromisseja tarvitaan. Olen kiitollinen komissiolle, että se ei antoi ymmärtää, että tietyillä aloilla sekin voisi katsoa yhteistyön olevan mahdollista. Omalta kannaltani ei pelkästään menettelytavojen osalta haluaisin mennä eteenpäin mahdollisimman pikaisesti, jos täällä tulee tukea jos me onnistumme saamaan laajan yksituumaisen äänestysasetelman valiokunnassa, niin uskon, että voisimme saada mandaatin jopa ensimmäiseen käsittelyyn. Mutta tämä on kuitenkin iso asia, nyt haluaisin, hän halusi mennä ristiriitojen tiellä eteenpäin, että saataisiin vain pieni enemmistö sen taakse. Haluaisin saada sopusuunnan laajan konsensuksen tässä talossa ja uskon, että ja voisimme saada tämän menettelyn päätökseen ehkä luot, vuoteen, äh, vuoteen, vuoden loppuun mennessä tai ehkä ensi vuoden lopussa Kiitos. Kiitos Dagmar Rotberen. 10. heinäkuuta äänestämme mietinnöstä täällä valikunnassa ja suuntaa antavasti täysistuntokäsittely olisi syyskuussa lääkinnällisistä laitteista. Kiitän kaikkia kaikkia keskustelusta. Nyt tulemme sitten seuraavaan mietintöön, joka on Peter Liisen mietintö, joka koskee in vitro diagnostiikkaa Tarkoitatte lääkinnissä laitteita. Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Meillä oli jo muutama tapaaminen ja uskoakseni me olemme oppineet toisiltamme ja vielä kerran parantaneet muotoiluja. Minä haluaisin aluksi tarttua kahteen kolmeen asiaan, jotka itse olen keskustelun jälkeen, joita näkynyt varjoisuuden kanssa ja asiantuntijoiden kanssa tuonut esille. Yhden näistä otin jo aiemmin esille. Komission ehdotuksessa on esitetty suuria vaatimuksia, jotka joko koskevat turvallisuusvelvoit, turvallisuusvelvoitettua, jonka joka yritysten täytyy ottaa käyttöön, siis korkeakoulututkinto ja kahden vuoden kokemus tai vaihtoehtoinen koulutus ja viisi vuotta kokemusta. Tämä turvallisuudesta vastaava henkilö, tällaista henkilöä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä olisi siis uusi asia, hyvä sinänsä. Ne jäsenvaltiot, jos ei ole, tällainen henkilö jo on, niissä kaikissa valtioissa henkilö eivät koske samat vaatimukset. Ja nyt ne jäsenvaltiot, joissa taso jo on korkea, niitä pitäisi pakottaa siihen, että ne ottavat käyttöön vielä korkeamman tason, pitäisi ensin saada aikaan yhtenmukaistamista ja katsoa tässä, mikä on hyväksi havaittu jossakin jäsenvaltiossa, otetaan se käyttöön myös muissa. Siksi tästäkin syystä palaan tähän asiaan vielä kerran siksi, että me juuri puhuimme siitä, että nämä esitykset, jotka liittyvät nimenomaan henkilöstön pätevyyteen, niitä me emme katsoneet niin kovin hyvänä uusi yritys, jolla on hyvä ajatus, joka perustetaan. Se täytyy täyttää tietyt vaatimukset, silloin ei voi olla niin, että se henkilö, joka valvoo tämän yrityksen toimintaa, on pätevyydeltään alhaisemmalla tasolla. Nyt on pitkän keskustelun jälkeen tehty tarkistuksia, jotka liittyvät sitten tähän näihin kokeisiin, joita tehdään, jotka koskevat luokkaa V. Tämä on asia, joka jotakin tehdään joissakin jäsenvaltioissa, mutta sitä ei ole kuitenkaan vielä komission esityksestä. Tästä on ollut hyvin erilaisia tulkintoja. Minusta meidän pitäisi saada aikaan yhtenäinen säädös. Pelkästään kun on kysymys korkean riskisistä lait, laitteessa siis luokka D. Kollegat ovat siis tehneet jotakin tarkistuksia esityksen myöskin siitä, että olisi tällainen autentisointijärjestelmä, joka olisi yhdenmukaista, niin siis eli apteekit ja myyjät jotka tarjoavat näitä in vitro diagnostisia laitteita, myyvät myöskin lääkkeitä. Me kävimme taistelua väärennettyjä lääkkeitä vastaan. Meillä on siis järjestelmä, jossa on kysymys jäljitettävyydestä ja olisi järkevää, että in vitro diagnostisten laitteiden osalta, ivd laitteen osalta olisi samanlainen järjestelmä, niin että apteekeissa tarvittaisiin vain yksi skänneri eikä lukuisia. Tarkistukset, joita on tehty, jotka liittyvät tähän tietoiseen suostumukseen, ja geneettiseen neuvontaan. Näistä on käyty keskustelua varjoistuneiden kanssa ja tämä johti tämän muotoilun hienon säätöön, mistä oli hyötyä. Kiitän kollegoja. Mukana oli osittain kollegoja, joilla oli paljon kokemusta geenitekniikan alalta. Ja me vielä kerran kirjasimme täsmällisemmin sen, mikä meidän mielestämme olisi vähimmäisstandardi. Totta kai esivaltiolla pitäisi olla mahdollisuus tätä asiaa vielä Eh, täsmällisemmin muotoilla, mutta pitäisi kuitenkin olla asiantuntemukseen perustavaa potilaille annettavan neuvontaa silloin, kun on kysymys potilaista, jotka haluavat tällaista geneettistä tutkimusta. Tämä on siis tulevaisuuteen viittaava ajatellen myöskin sellaisia kokeita, jotka ovat luolteeltaan, ennustavia. Myöskin tarkistus, jonka monet kollegat allekirjoittivat, jotka liittyvät kokeisiin, joilla vain varmistetaan olemassa oleva diagnoosi. Tähän ei tarvita mitään suurta neuvontaa, mutta jos osoittautuu, että kysymys on sairaudesta, joka on geneettinen taustaltaan, silloin kenties olisi hyvä saada asiasta tietoa, mutta diagnoosi pitäisi olla mahdollista ilman laajempaa neuvontaa. Tämä liittyy myöskin tällaiseen viritestaukseen, jossa täytyy olla toisenlaisia vaatimuksia jos on nuori ihminen, joka 12 vuotiaana esimerkiksi saa kuulla, että hän myöhemmin elämässään tulee sairastumaan vakavaan sairauteen, jota ei voida hoitaa, johon ei ole myöskään mitään ehkäiseviä toimia. Oikeusyksikön tulisi nyt myöskin katsoa tätä asiaa, siis se lausunto, joka, jonka yksi laitos on laatinut tämän mietinnön yhteydessä, jonka mukaan on todettu, että olisi oikeusperusta ja olisi otettava mukaan tällaiset määräykset, joska on olemassa perusoikeuskirja, jossa puhutaan tietoista suostumuksesta, joka on sellainen määräys, joka aina pitäisi täyttää, vaatimus aina pitäisi täyttää. Sitten muutamista tarkistuksista, joita kollegat ovat tehneet, joista, joiden osalta käymme rakentavaa vuoropuhelua. Dekateela on kovasti tarttunut näihin in-house-testeihin, Uskoakseni olemme nyt hyvällä tiellä. Tässä hänen tarkistuksensa on hyvä perusta lopulliselle kompromissille. Me emme halua, että mielivaltaisesti testit, joita tarjotaan kaupallisesti, myös sairaaloissa voidaan toteuttaa ilman lupaa, mutta jos ei ole kaupallisesti tarjottuja testejä, esimerkiksi yllättävästä vakavasta infektiosairaudesta, silloin pitää olla tällainen poikkeus. Ja Rebecca Taylorin tekstissä tätä on suunniteltu. Ainoa ehdotus, jonka minä nyt tekisin, olisi se, että vaatimus, joka on liitteessä yksi direktiivissä, jossa on kysymys olennaisista turvallisuusvaatimuksista, että se myös asetettaisiin koskemaan sairaaloita, mutta tämä byrokraattiset määräykset, niitä ei al Suusa, joka on Guen varjoesittelijä, on tehnyt lukuisia tarkistuksia. Yksi ehdotus, joka koskee uuden tyyppisiä lääketieteellisiä lääkinnällisiä tuotteita koskevat IV-diagnostiikkaa eh, ja näiden tulisivat automaattisesti luokkaan eh, Minä en tähän asti ole tästä ollut vielä vakuuttunut. Haluaisin kuulla, mitä komissio sanoo asiasta, mutta asiasta on keskusteltava. Tämä uuden laatuisuus Onko se itsessään sellainen riski, että sen pohjalta olisi perusteltua asettaa nämä suuriskisen kategoriaan? Sitten tämä vieri, nämä diagnostiikka, joka tehdään henkilö, henkilökohtaisen lääkkeen osalta, tähän täytyy vetää mukaan Euroopan lääkevirasto. Kysymys on, on siitä, että minä olen myötämielinen sellaisen tarkoituksen osalta, jossa todetaan, että Euroopan lääkevirasto silloin kun määritellään tämä CTS, eli yhteinen standardi, jota, joka, jossa, joka täytyy noudattaa kaikkien testin osalta, että se vedettäisiin tähän mukaan. Tämä on asia, joka pitää keskustelussa vielä käydä uudestaan lävitse. Sitten vielä kaksi asiaa, sitten on sankin puheenvuoroni loppuun. Avoimuus ja kysymys eettisestä komissiosta, kliiniset kokeet, kliininen suoritoimintakyky, siihen liittyvät testit. Tämä on asia, joka koskettaa meitä iltapäivällä, kun äänestämme Wilmotin mietinnöstä. Ja tämä on asia, jota pitää katsoa iltapäivällä ja meidän pitää antaa hyväksyntämme asialle. Minä olen avoimuuden kannalta. Minusta potiloilla on oikeus saada tietää, mitä tapahtuu ja miten turvallisia tuotteet ovat. Kun on täysi avoimuus, on tietysti miten kysymys, joka liittyy tietosuojaan ja teollisia ja tekijänoikeuksiin. Ja varjoesittelijä Wilmot on minusta löytänyt tässä hyvän lähestymistavan sen osalta, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Mitä tulee etikkakomissioon, Minun olen hiukan epävarma vielä kompromissin osalta ja ehdottaisin itse jotakin muuta. Uskon, että etikkakomissio, sen täytyy muodollisesti antaa suostumuksensa. Täytyy löytää sitten epäbyrokraattinen tapa, miten asia voidaan sitten käsitellä kansallisten viranomaisten kanssa, mutta jos on kielteinen kanta joka koskee tällaista eh, kriisisuosittuja koskevaa tutkimusta, tilanne on minusta hyvin ongelmallinen. Ja olisin iloinen, jos Rova Wilmotin ja Rova Rothbertin kanssa löytäisimme tämän IVD-mietinnön osalta toisenlaisen ratkauksen, ratkaisun iltapäivällä. Meidän pitää vielä katsoa asian osalta jatkoneuvottelussa, miten menemme eteenpäin. Minä menen siihen suuntaan, että me antaisimme tukevan arvion etiikkakomission osalta ennen kaikkea, kun ajatellaan sitä, mitä riskejä potilaille on. Oni. Kiitos Peter Liise. Haluan toimittaa tervetulleeksi Norbert Römerin, joka on sosiaalidemokraattien maapäiväryhmän äh, johtaja Notan Westfalenissa. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. No niin, ja nyt sitten jatkamme keskustelua. Varjoesittelijät ovat vuorossa. Dagmar roth behrendt saa puheenvuoron. Dank. Vielen Kiitoksia Matias. Kiitoksia, herra Liise. Minusta tämä on oikein hyvä mietintö. Ja luulen ja toivon ainakin, että, että pääsemme tässä hyvään, voimme päästä hyvään tulokseen. Minulla on eräitä tarkistuksia, jotka vähän samaan tyyliin on laadittu kuin kun äh, minä olen esittänyt omaakin mietintööni markkinoille pääsystä korkeimmasta luokasta, tässä tapauksessa luokka D, niin kuin Dagmar. Minä olen vakuuttunut, että komission ehdotus tässä tapauksessa on hyvinkin parempi kuin se, josta minä olen mietinnön laatunut. Luokitus on hyvä ja myös muilta, muilta osin tämä on kelpo esitys. Olen samaa mieltä Liisen kanssa siitä, että kysymys voimaantulosta pitäisi vielä ottaa tarkasteltavaksi, se pitäisi, ö, ö, tämä on myös tarpeellista. Herra Liise esitti muitakin tarkistuksia, jotka liittyvät erityisesti siihen kysymykseen, miten suhtaudumme luokkaan D ja tiettyihin C-luokan tuotteisiin. Tämä vastaa hyvinkin sitä, mitä olen, on sanottu, että itse testaaminen on sellaista, jota pitää, joka edellyttää varovaisuutta, varovaisuutta. Totta kai täytyy tehdä ero sen suhteen, onko joku, joku haluaako joku testillään todeta, että että joku infektio on tulossa, koska, tai saa raskaus mahdollisesti on tulossa, tai on, esimerkiksi onko verensokeri liian korkea. Ne on aivan erilaisia juttuja kuin sellaiset testit, että onko visonomia olemassa, on vai tiettyjä vieridiagnostiikkaa. Liise ehdottaa, että eräät näistä testeistä olisivat vain niin reseptin, että olisivat reseptitestejä. Ja tämä tuntuu hyvältä, koska juuri se, mitä hän esittää, että täytyy varmistaa, että testattava, testattavaa seuraa lääkäri on hyvä idea. Hän on muitakin, esittänyt muitakin tarkistuksia, jotka liittyvät, jotka puhuvat konsultoinnista ja muitakin, muitakin tarkastuksia, jotka ovat hyviä ideoita. Täytyy nyt näitä uudempia, äh, tuorempia tarkistuksia vielä vähän enemmän tarkastella. Tarkistus 5 tai 7, sitä täytyy vielä tarkastella. Joka tapauksessa tärkeää on, eh, mitä hän totesi, että, että, että täytyy saada lupa konsensuksen hengessä, joka on tärkeä meille, erityisesti kliinisissä kokeissa, niin kuin Rouva Wilmatin esityksessä, toivottavasti tässä Liisen mietinnössä saadaan, joka on kuitenkin hyvin spesifi, eh, joka käsittelee lääkennällisiä tuotteita. Toivonkin, että tässä pääsemme tässä kompromissiin. Olen varma ja toivon, että saamme hyvän äänestystuloksen, koska kliin... sitten on tänä iltapäivällä. Kiitos. Rebecca Tyler. Thank you, Chair. Um, I will quickly set out the intent. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti käsitellä näitä tarkistuksia, joita olen tehnyt IVD-ehdotuksen. Uh, avoimuudesta. On erittäin tärkeää, että lainsäädäntö on avointa ja keskittynyt potilaaseen, ja tämä onnistuu, kun käytetään ne Euroopasta tietopankkia ja näin asiantuntijat ja yleisö voi saada tarvittavat tiedot käyttöönsä. Olisi selvitettävä, että nämä kliiniset tutkimuskertomukset olisivat myös saatavilla. Tämä ei ollut aivan selvänä komission ehdotuksessa. Nämä pitäisi siis olla tietopankeissa saatavilla. Sitten tieto tai tästä potilasturvasta ja muusta avoimuudesta. Nämä tiedot voivat olla joskus hyvin arkaluontoisia. Niitä olisikin käsiteltävä huolellisesti näin voitaisiin saada laitteita käyttöön nopeammin. Mitä tulee siihen, miten tätä hallinnoidaan, olin pyrkinyt määrittelemään, sitten meidän pitäisi lähestyä tätä eri elimiä sieltävää järjestelmää. Nämä on edellisiä tarkistuksia, joita tarvitaan sääntöjen tiukistamiseksi sen varmistamiseksi, että me lisäämme luottamusta järjestelmään. Kaksi niistä, joita olen ehdottanut, ovat sellaisia, että mahdollisimman sen, että lääkkeet laittaa ryhmä kokonaisuudessaan saisi enemmän valtaa siinä, miten se voisi poistaa käytöstä noin ilmoitettujen laitoksia, jotka ovat täytä vähimmäismääräyksiä, ja myöskin ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmä, jonka osalta katsotaan, että kun koordinointiryhmä on pyytänyt sitä, että jokin tietty toimisi tällä tavalla. Meidän pitää unohtaa sitä, että olennaiset muutokset, joita on jo komissio ehdottanut, ovat sellaisia, kuten esimerkiksi säännölliset EU-tason arviot, jotka liittyvät ilmoitetun laitoksen minimivääräykset ja se, että on olemassa tietty järjestelmä, joka vahvistetaan jäljistettävyyttä, että nämä muutokset menevät järjestelmän pitemmä, järjestelmä, nykyjärjestelmää pitemmälle ja parantavat sitä. Esitykset, joita kollegat ovat tehneet, minä haluaisin sanoa, että on erilaisia tarkistuksia, joita Dagmar ovat on tehnyt, joista toivon, että ei valikunta ne hyväksyy, jotka liittyvät maksujen avoimuuteen, mitä Eh, eri laitokset perivät. Minusta tämä avoimuuden elementti on tärkeä ja myös vaatimukset, jotka liittyvät siihen, että valmistajien täytyy myöskin ilmoittaa siitä, jos ne aikovat eh, pyytää arviointia ilmoituslaitokselta. En tiedä, miten tämä käytännössä toimisi, mutta minä toivon, että me voisimme sellaisen, mitä tulee sitten in-house-poikkeukseen, jota, jonka Liise mainitsi, minä pitäisin arvossa sitä, että esittelijä ja varjoesittelijät tukisivat minun lähestymistapaani. Olen havainnut tarpeen, että täytyy olla tällainen suostumus, joka liittyy tähän mitä tarkistus 38, 41, 42 ja kollegojen Linna McKevenin ja Marianna Kudakisin kanssa me olemme pyrkineet löytämään tällaista puolivälin tietä, joka antaisi meille hyviä mahdollisuuksia tehdä jatkotyötä. Kiitos. Vielen Dank, Rebecca Augen. Ja, tak herr formand. Øh, jeg har... Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia. Kiitän Peter Liisiä hyvästä yhteistyöstä ja kiitoksia kollegoille hyvistä tarkistuksista. Meillä on vain muutama kommentti. Ensinnäkin mitä tulee tähän itse testaamiseen. Katson, että kukaan ei ole käsitellyt tätä tärkeää asiaa. Jos, jos joku sitä saa virheellisen HIV-testituloksessa, saattaa vaikuttaa. Ja monethan testaavat oman verenpaineen kotonaan. Nämä kuitenkin mehän voimme saada myös hyvin huonoja tuloksia meidän jatkokäsittelyssämme. Tämä on useitakin esimerkkejä, kuten esimerkiksi verenpainemittaus, jossa markkinat saavat vaikuttaa syyttömiltä, syyttömiltä mutta tällä voi olla riskikantia seuraamuksia ilman, että, että, että turvallisuus on taattu. Ja mä toivonkin, että me saamme ehdotuksemme läpi hyvässä, eh, hyvän, hyvän konsultoinnin ja hyvän itsetestausmenetelmän osalta. Mitä taas tulee in-house-menettelyihin, olen iloinen Rebecca Taylorin ehdotuksesta, että tämä voisi olla hyvä pohja meidän jatkotyöllemme mutta ehkä tämä tapahtuu potilasturvallisuuden kustannuksella. Siksi meidän täytyy varmistaa se, että mitään porsareikiä ei jää lainsäädäntöön, jotka voisivat johtaa siihen, että että, että tällaiset vaatimus, vaatimustaso alenee. Mitä, miten, äh, kuten tuoreimmassa keskustelussa luvattiin, meillä on myös ehdotus markkina, äh, markkinoille pääsyproseduurista. Tässä me emme ole yksin. Ja tässä on hyvä pitää korkeaa valvonnan tasoa, koska kansalaiset eivät saa joutua mahtamaan, maksamaan äh, hintaa siitä, että laitteet eivät vastaa tiettyä tasoa. Tämä on valmistajalle kuuluva vastuu. Ja lopuksi läpinäkyvyys on tietenkin myös hyvin tärkeässä asemassa tässä ehdotuksessa, joka liittyy kliinisiin kokeisiin, josta Peter Liisa on jo kantaa ottanut. Olen iloinen Dagmar Rothbergentin esityksestä tässä yhteydessä ja me tulemme jatkamaan tältä pohjalta. Läpinäkyvyys on myös tärkeää turvallisuuden kannalta koska ne, se ei saa olla kaupallisten etujen alainen. Ja sitten Peter, minä puhun sinulle ja sinusta. Kun eilen, kun äh, Tanskassa on ottanut meihin, yhteyttä meihin kaikkeen, ei tei, mutta, mutta siis Tanskassa, koska siellä aina puhutaan läpinäkyvyydestä, ja sehän on vale, mitä, mitä lääketeollisuus sanoo, että se on läpinäkyvää. Ja silloin kun siellä puhutaan läpinäkyvyydestä, se ei ole läpinäkyvyyttä, se on vain hänen, se on puhu, siellä puhutaan vain niiden omista resursseista, se on iso yritys. Kuka ei, ei, ei nyt välttämättä ole ollut hiljaa, mutta niin kuin tiedät, se on isoa bisnestä ja tähän voisi lisätä. Mä en nyt puhu saksaa, koska niin, en osaa sitä niin hyvin. Joka tapauksessa niin tällä englannilla nyt sitä, että silloin kun me pyysimme konkreettisia esimerkkejä oikeutetuista eduista, jotka olisivat niin tärkeää, jotka olisivat niin tärkeitä, että ne ylittäisivät potilaan terveyden ja potilasturvallisuuden, niin lääketieteelliselle ei pystynyt esittämään yhtä ainutta konkreettista esimerkkiä. Ja he, siellä se väittää, se puhuu taloudellisista kaupallisista eduista ja, ja ikään kuin se olisi oikeutettu tämä oikeutettu, joka on tärkeämpi kuin potilaan terve, terveys tai turvallisuus. Silloin kun me pyysimme konkreettisia esimerkkejä, missä ei lääketeollisuus ole pystynyt vastaamaan. Ja tämän pitäisi ottaa esille, koska siellä toivotaan, että se on niin vahva, että tänään iltapäivänä me varmistaisimme, että heidän, että lääketeollisuuden edut ikään kuin olisivat tärkeämpiä kuin potilaan edut. Ja minä voin vakuuttaa teille, että äh, nämä kaupalliset ehdot eivät ole perusteltuja. Tässä oli. Ja vielä kerran kiitoksia Dagmarilla selkeistä linjauksista omassa mietinnössä. Ja toivottavasti voimme pitää, vetää yhtä köyttä iltapäivällä, jotta voisimme olla ylpeä, ylpeitä hyvästä läpinäkyvästä tuloksesta. Kiitoksia. Kiitos, siinä oli selkeitä sanoja ja vetoomuksia. Ja seuraavaksi Milan Karbanov. Děkuji. Vzhledem k souvislostem s směr... Kiitoksia. Otan huomioon tämä konteksti ja yhteys lääkinnällisten laitteiden direktiiviin. Haluaisin muistuttaa komission valtuuksien tarkistamisesta ja kielivaatimusten yksinkertaistamisesta hallinnollisessa tekstissä. Nämä ovat eh, symmetrisiä ehdotuksia ja niitä, ne liittyvät näihin molempiin välineisiin. Tämä mahdollisuus, että in vitro laitteesta suljettaisiin pois ne, joilla ei ole suoraa vaikutusta lääkinnällisen laitteen toimintaan. Ja sitten nämä ennakkoluvat ovat myös vaikeita tilanteita, joissa on päätettävä, missä määrin me voisimme välttää asian hoitamisen tällä säännöksellä, joka liittyy tuotannon jakeluun ja lääkinnällisten laitteiden käyttöön, eikä niinkään terveydenhoitoon. Guen puolesta Alden Susa. Obrigada, presidente. Eu queria começar... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää Peter Liiseä tästä mietinnöstä. Jossakin asioissa olen yhtä mieltä toisista, en ole aivan yhtä mieltä, näin, hän usein käy. Kuitenkin asetuksen laatimisen alkuvaiheessa olin yhteyksissä esittelyiden kanssa niin, että saisimme, saisin tietoa on heidän kantansa. Ja olen yhtä mieltä monista asioista, joita esittely on ottanut mietintöönsä muun muassa kaikista niistä asioista, jotka liittyvät geneettisiin testauksiin ja geneettisiin diagnostisen diagnoosin tekemiseen. Sitten mitä tulee näihin kliinisiin testeihin in vitro olosuhteissa, jolta olisi saatava eettiseltä komitealta lupaa. Nämä ovat aivan keskeisiä. Tänään iltapäivällä äänestämme klin- kliinisistä testeistä ja niissä on mukana myös tämä seikka. Mekanismit, joita käytetään sisäisesti ja laboratorion sisäiset testit olisi suljettava pois tästä sääntelystä, kunhan taataan, että niihin ei liity mitään kaupallista toimintaa. kun kyseessä ovat harvinaisia tauteja koskevat geneettiset testit, joita tehdään huippulaboratorioissa, jotka liittyvät terveydenhuoltolaitoksiin, niin eihän näitä kaupallisteta eikä niitä edes voida kaupallistaa. Ryhmäni on tehnyt muita tarkistuksia, joiden tarkoituksena on selventää tiettyjä määrittelyjä, erityisesti erityisyys ja kliininen validointi, nämä eivät ole aivan riittävän selkeitä alkuperäisessä ehdotuksessa. Sitten käsittääksemme näiden tuotteiden C-luokkaa pitäisi pitää korkean riskin luokkana. Ja edelleen halusin sanoa, että kannatamme tällaista kaupallistamista edeltävää lupamenettelyä. Aivan samoin kuin muissakin terveydenhuoltotuotteissa. Ei tässä ole mitään syytä käsitellä näitä eri tavalla. Olisi työskenneltävä näissä asioissa rinnakkain, vaikka onkin eri asia implantoida jokin laite elimistön sisälle, asia kuin diagnoosin tekeminen niin vitro, mutta on totta, että, että näillä diagnooseillakin voi olla valtavat vaikutukset terveyteen tai eh, henkilöiden terveyden tulevan kehityksen. Ja tästä syystä näiden, näiden, näihin tuotteihin sovellettavat takuut on oltava mahdollisimman korkeatasoisia. Tässä tämä meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Ja monessa mielessä meidän olisi yhdistettävä nämä kaksi asiaa, joita olemme tänään käsitelleet. Kiitoksia. Riina. Meillä on kaksi puheenvuoroa jäljellä. Anna Rosbach ja, ja kollegamme Guinness. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Ei näytä olevan ketään muita, joten Anna Rosbach. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritänpä olla yritämme olla puuttumatta teknisiin yksityiskohtiin. Haluan kiittää Peter Liseä hyvästä mietinnöstä. Se on ihan yhtä tärkeää kuin Dagmar Berendin mietintö. Me olen samaa mieltä Aukanin kanssa tästä itsetesteistä, itsesuoritetuista testeistä. Meidän ei pitäisi tehdä itse ö, omalla kehollaan, mitä tästä ellei ole ammattilaisia. Siitä on tullut ikään kuin liian yksinkertaista epäilemät, e, epäilyttäviä testauslaitteita voidaan nostaa internetissä, jolla voidaan mitata ihan mitä, kai, mitä vaan. Tarkistus 144, minä tuen sitä, minä olen myös yksi laatijana, siinä milloin on yksi ongelma. Kohdassa 4, 154 tuodessa 4, en nyt tiedä, onko tässä on luotu porsaanreikä, tai miten se sitten voitaisiin ehkä sulkea, mikäli olemme porsaareja luoneet nämä äidit, jotka ovat 13, 14, 15-vuotiaita, mikäli haluaa tehdä lapsitesti, niin kuka sitten tekisi päätöksen siitä? Itse lapsiko vai hänen vanhempansa? onko meillä tässä reikä vai näenkö me tässä vaan aaveita sein, haamoja seinällä. Kiitoksia hyvästä työstä kuitenkin. Osbach. Kiitos. Seuraavaksi Merit McGuinness. Uh, thank you, Chairman. Um, and I wish to speak to the same amendment 144. And... Kiitoksia. Minäkin haluaisin puhua tästä tarkistuksesta 144 ja tukea sen tarkoituksia Uskon, että geneettinen testaus ja sen mahdollisuudet eh, antaa tuloksia ihmisille, että tämä on valvottava hyvin tarkkaan. Tähän liittyy tiedonanto ennen kuin laitetta käytetään. Niin ja tämä geneettinen neuvonanto on myös hyvin tärkeää. Sitten alaikäiset ovat myös tärkeä asia. Rova Rosva toi esille erittäin tärkeän erityisasian, jota meidän olisi vähän tarkemmin vielä pohdittava en yritä pitää tätä minä porsaareikana, vaan tämä on todella haaste. Meidän on käsiteltävä tämä hyvä, kun alaikäiset ovat kyseessä, meidän on oltava hyvin tarkkoja geneettisissä testauksissa, erityisesti mikäli sieltä havaitaan ongelmia, joihin ei ole mitään parannuskeinoja. Teknologia kautta ei aina voida näitä ennakoida. Tämä tarkastus 144 on hyvin laadittu. Erityisesti tässä on huomioitu äitien, nuorien äitien, odottavien äitien tilanne. Haluaisin tukea tätä tarkistusta, minusta se on hyvin tärkeää. Ja tämä viimeinen kohta tarkistuksessa on erityisen merkittävä. Näin jäsenvaltiot, jotka haluavat mennä pidemmälle, voivat niin tehdä. Minusta se on hyvin tärkeää. Kiitoksia. Vielen Dank und... Kiitos. Sitten komissio. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän parlamentin jäseniä tästä hedelmällisestä keskustelusta. Olemme jälleen saaneet tietää paljon, mitä näiden ataristusten takana on. Se auttaa taas meitä ja parlamentin taas tosiaan saman tämän harjoitus täyteen markkinoiden luvan, luvan, lupamenettely. Me olemme puhuneet tästä ja te tiedätte, mikä on komission kanta. Tämä tuli esille jo edellisen mietinnön käsittely sen aiheessa toistaa tässä. Ymmärrämme, että yksi tärkeimpiä elementtejä on EIVDn käyttö testeissä ja siihen liittyvä informaatio, tietenkin mitä IVD-testit pitäisi tehdä niin, että, siinä, että potilas saa täydellistä informaatiota, jotta potilas pystyisi tekemään tietoisen valinnan. Ja tämä liittyy erittäin turvallisuuteen ja teknisiin asioihin. Me täytyy pohtia, millä tavalla voimme auttaa tämän asian selventämisessä, koska se on tärkeä. Ei ole kysymys pelkästään tuoteturvallisuudessa, joka tietenkin pitää varmistaa, on, on myös kysymys siitä on kontekstissa, missä yhteydessä tätä laitetta käytetään. Ja olemme valmiita auttamaan teknisissä keskusteluissa täh- tähän suuntaan. Eräitä muita asioita kuitenkin, ää, resepti, niin se liittyy myös tähän juridiseen näkökohtaan. ja, tämän tarkistuksen lähtökohtana esimerkiksi kun puhutaan tiettyjen tyyppien käyt, käy, käytöstä, jotka edellyttäisivät reseptiä. Se on tietenkin aika vaikea, kun otetaan huomioon läheisyysperiaate, ja koska tämä on taas kuitenkin jäsenmaille kuuluva asia, ja tämä monimutkaisempi asia päästä tässä asiassa ratkaisussa. Kyllä ymmärrämme, että monet ehdotukset ovat, antavat vissiä lisäarvoa, niin kuin e-, edustajat ovat tällä todenneet. Anna muutaman esimerkin ei mitenkään tyhjentävästi. Esimerkiksi millä tavalla voidaan mahdollistaa parantaa tiedonsaantia kliinisistä. Tässä tarvitaan vissiä tasapainoa ja varmasti tässä on tehty hyviä ehdotuksia. Ja sitten se, että sidosryhmien mukana olo ja sitten vertailukelpoiset palkkiot ja maksut ja sitten pitää tällaiset jäljitettävyysjärjestelmät, jotta voidaan äh, saada lisätietoa laitteista ja toivottavasti pystymme laatimaan, teke, puuttumaan myös eettiseen komiteaan se, mitä me teemme kliinisissä, kliinistä kokeita koskevissa ehdotuksissa, me haluaisimme mennä siihen suuntaan, joka on tullut esiin näissä tarkistuksissa. Toivottavasti tämä on hyödyllistä ja olemme edelleenkin valmis jatkamaan työtä teidän kanssanne, jotta voisimme auttaa mahdollisimman suuren konsensuksen aikaansaamisessa. Kiitos komissiolle ja lopuksi esittelijä Peter Liese. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille kommenteista, ajatuksista. Näistä, tästä itsetestauksesta haluaisin vielä kerran sanoa, mitä linjaa ehdotan. Minusta Dagmar Roth-Behrendt teki selväksi sen, että on olemassa eroja jos on epäilys, jos menee ensin apteekkiin ja katsoo, onko sieltä saatavissa jotakin, jos, siellä, jos sitten löytyy jokin vaiva, niin menee lääkäriin. Se on aivan eri asia kuin jos on kysymys henkilöstä, joka on saanut vakavan diagnostiikan, joka mullistaa koko elämää. Siksi olen sitä mieltä, että meillä pitää olla tiukat standardit erilaisten testien osalta – vaikka tällä diagnoosilla infektiolla olisi siis näitä vakavaa vaikutusta, mutta jos potilas itse tekee testin, sitä täytyy valvoa paremmin, että tämä testi todella toimii, koska lääkäri vetää aina oman diagnoosinsa mukaan muitakin elementtejä, mitä en kuitenkaan yleisesti haluaisi kieltää itse, test, itse tehtäviä testejä. Täytyy käyttää lääkäriporin, tai lääkärin tällä paikalla on kysymys testeistä, joilla on vakavia seurauksia, kuten DNA-testit. Ja yleisesti ottaen tällaisiin äh, testeihin, joita voidaan saada lääkärin määräyksessä, niin pitäisi löytää kaikki laitteet, jotka kuuluvat kategoriaan D. Täytyy tietysti katsoa sitten se, mitä komissio sanoi, ovatko nämä poliittisia epäilyksiä, joita komissiolla on, vai ovatko ne oikeudellisia. Jos nämä poliittisia, ne voidaan tarkastella yksittäistapauksissa, mutta kuitenkin yksittäisten jäsenvaltioiden osalta voidaan sanoa, että on olemassa ohjelmia, jotka liittyvät erilaisiin riskiryhmiin, kuten HIV-riskiryhmiin. Siellä yksittäisissä tapauksissa erityisillä ohjelmilla ilman lääkärimääräystä voidaan toteuttaa HIV-testi. Ja silloin voi tietysti puhua poikkeuksesta, joka on mahdollinen lä- läheisyysperiaatteen mukaisesti. Samanaikaisesti kuitenkin yleisesti vakavissa kysymyksissä ajatellen tarkistuksia 111 ja muita minä niiden osalta kuitenkin veisin ne mukaan neuvotteluihin neuvoston kanssa. Sitten avoimuudesta. Margareta Auken on totta, että jos teollisuus sanoo, että ei ole ongelmaa, se ei ole totta. Minä itse lääkärinä näin tämän biopsitavauksen ja voin sanoa suoraan, että Merck Schaffendom firma – tarjosi tätä lääkkeenä, ole mitään äh, sivuvaikutuksia. Muutama vuosi myöhemmin yritettiin tämän markkinoilta pois, ja nyt me tiedämme, että kliiniset kokeet eivät ole tavoimia. Jos ne ovat olleet tavoimia, silloin olisi toimittu huomattavasti varovaisemmin, eikä lääkettä koskaan olisi kenties päästetty markkinoille. Joten oli selkeästi heikkouksia menettelyssä, ja siksi meidän pitää saada lisää avoimuutta. Siksi se, mitä ehdotetaan kliinisistä kokeista lääkkeiden osalta – täytyy myöskin in vitro osalta samalla tavoin saada vastaavat tiedot. Ja tämä on asia, joka on täysin kiistaton. Tämä liittyy siihen, että jos pyydetään lupaa, jos tulos on kielteinen, niin silloinkin tämä, nämä raportit pitää julkistaa. Kuitenkin minun ryhmälläni on ongelma tietojen luottamuksellisen osalta, mitä tulee potilaisiin ja myöskin liikesalaisuuksiin. Nythän on niin, että Euroopan tuomioistuin on nähnyt niin, että monikansalliset lääkealan yritykset, ne saavat tietoja pienet ja keskisuurilta yrityksiltä ja pienet yritykset nyt ovat, taistelevat tätä vastaan. Kysymys on teollisen tekijän oikeuksista ja ennen kaikkea pienten ja keskisuurten osalta, yrityksen osalta se täytyy ottaa huomioon. Me täytyy katsoa, miten tätä asiaa voidaan käsitellä hiukan eritetymmin. Minä olen nykyistä laajemman avoimuuden kannalla, mutta täysi avoimuus törmää tietyissä tapauksissa rajoihinsa. Sitten tarkistus 144 ja siihen liittyvät tarkistukset. Minä kiitän laajasta tuesta, jota kollegat ovat osoittaneet. Anna Rosvahin kuvaama tapaus on asia, josta uskon, että siinä pitäisi jättää pelivara kansalliselle lainsäädännölle, koska totta kai alaikäinen, joka joutuu kantamaan tulok, testin tulokset, on myös se, joka, jonka täytyy päättää, tote, tehdäänkö testi vai ei, ja hänen pitää saada asianmukaista neuvontaa. Mutta meidän ei pitäisi liian yksityiskohtaisesti puuttua jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, koska on olemassa erilaisia kansallisia määräyksiä siitä, kuka päättää tällaista kysymyksestä. Ja minusta meidän ei pitäisi jäsenvaltioille pakottaa, jäsenvaltioille pakottaa ottaa käyttöön jotakin, mikä ei ole ollut ihan tähänastinen käytäntö. Ja se, joka päättää, hänen pitää saada tietoa, eikä sitä voida hoitaa jotenkin vaan sivutoimisesti. Ja mitä Ruomen Guinness sanoi, tarvitsusta 144, siinä on kohta seitsemän erityisen tärkeä. Se on toistuvasti todettava, ei pidä olla mitään täyttä harmonisointia, pitää olla tiettyjä vähimmäisstandardeja, joiden mukaisesti jäsenvaltiot toimivat ja jotka voivat myöskin ylittää yksittäisissä kysymyksissä. Sitten on vielä tarkistus äh, Rova Weisgeberiltä, joka liittyy asiaan, joka minusta on hyvin myönteinen, mutta josta uskon, että sekin on asia, joka pitäisi jättää jäsenvaltioiden hoidettavaksi. Ehkä tämä voidaan tehdä selväksi jossakin johdanteosan kappaleessa. Sitten lopuksi itse menettelystä. Minusta meidän ei tulisi turhaa pitkittää menettelyä. Tämä on kuitenkin hyvin herkkä kysymys. Ja varjoesittelijöiden kanssa olemme päässeet siihen tulokseen, että valiokunta äänestyksen jälkeen pyrimme saamaan äänestyksen myöskin täysistunnossa, mutta lykkäämme loppuäänestystä, jotta voimme käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa. Tätä menettelyä ei ole kovin usein toteutettu ympäristövaliokunnassa joko niin, että on ollut ensimmäisen käsittelyn hyväksyntä tai vedetään koko ohjelma lävitse niin kuin riisimietinnössä Muista valiokunnissa tämä on osoittautunut hyväksi. Se mahdollistaa sen, että voidaan tehdä vielä korjauksia tekstiin, vetää mukaan muita valiokuntia, saada voimakas neuvotteluvaltuutus ja kuitenkin voidaan vielä tämän vuoden aikana Liettua puheenjohtajakaudella saada asia päätökseen. Ja minusta meidän tulisi useammin soveltaa tätä valiokunnassa se antaisi laajemman pohjan neuvotteluihin, mutta ei kuitenkaan turhaan pitkittäisi itse menettelyä. Liise. Kiitos Peter Liise. Näin olemme päässeet keskustelun loppuun. Äänestys on, kuten Rothbergin mietinnöstä, 10. heinäkuuta täällä valiokunnassa ja suuntaa antavasti myöskin syyskuussa 2013 olisi tarkoitus viedä asia täysistuntoon. Ja nyt sitten tulemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on kohta seitsemän. Ja tässä on kysymys REACH-yleiskertomuksesta ja tiettyjen REACH-järjestelmän osa-alueiden tarkastelusta. Ja nyt odotamme tähän myöskin herra Dansettia komission jo paikalla. Haluan toivottaa komission tervetulleeksi ja katso vielä nimiä. Meillä Wilmot, koska meilläkin on täällä kollega, jonka nimi on Wilmot. Tämä on siis Graham, Graham Wilmot. Eräät kollegatkin katsovat hiukan tyrmistyneenä ensin, mutta no niin, tervetuloa eh, komissiolle ja odotamme nyt vielä sitten kemikaaliviraston pääjohtajaa. So, ich begrüße auch ganz herzlich. No niin, toivotan tervetulleeksi Geert Dan, Dansetin, joka on Euroopan kepikaaliviraston pääjohtaja Helsingissä. Ja voimmekin sitten saman tien aloittaa. Me olemme tähän varanneet aikaa. Ja aivan ensimmäiseksi komissio tekee presentaation tästä yleiskertomuksesta ja sen jälkeen keskustelumme ja sitten on Dansetin eh, presentaatio, sitten on yleiskeskustelu ja parlamentin edustajana tässä toimi Anna Lamassur. Eh, hän ei ole vielä tänne, onhan se, hän siellä ja tervetuloa. Eh, mukava nähdä täällä ympäristövaliokunnassa. Rutso on hänen nimensä tuttu, tutut kasvot. Hän on edustajamme Ekassa. Ja nyt annankin puheenvuoron itse, joka on ympäristöpääosaston varapääjohtaja, joka sitten esittelee meille. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voin aloittaa muutamalla sanalla kontekstista ennen kuin menen yksityiskohtiin tässä Reachin yleiskertomuksessa. Tämä on, on liittyy siihen, että komissio on tehnyt ehdotuksia, esittänyt ehdotuksia ja parlamentille ja jäsenvaltioille tästä seitsemännestä toimista ohjelmassa, jolla sitten luodaan edellytyksiä tällaiselle adekvaatille ympäristölle. Ja tämä yleiskertomus on osa tätä. Ja niin me olemme myös painottaneet tarvetta tässä yhteydessä, että saataisiin lisätoimintaa kemikaaliseoksissa ja kemikaaleista tuotteissa kaiken yleistavoite Richissä on se, että saadaan varmistettua korkean tasoinen ihmisen terveyden ja ympäristön suoja. Tämä on keskeinen osa tätä polkua, jota pitkin me aiomme mennä ympäristöasiassa. ja, ja Richin yleiskertomus tässä yhteydessä ja sen käsittely tässä valiokunnassa on näin ollen hyvin ajoitettu meidän päätelmämme tästä yleiskertomuksesta on, että REACH, äh, REACH työssään äh, toimittaa, tähtä, vastaa niihin tavoitteisiin, joita me olemme asettaneet. Se ei ole täysin äh, toimittanut kaikkea sitä, mitä siltä on osalta. Siksi me olemme esittäneetkin useita parannuksia käytännön järjestelyissä, mutta periaatteessa voimme sanoa, että se toimii ja tämä on oikeastaan keskeinen johtopäätös tässä yleiskertomuksessa. <clears throat> Ja sitten kun tarkastelemme sitä, että onko olemassa mitään päällekkäisyyksiä tai puutteita juridisissa kehyksissä kemikaalien osalta, me emme ole mitenkään laajalti löytäneet tällaisia. Ja siksi onkin tärkeää antaa ihmisille ja liike-elämälle varmuutta ja ennakoitavuutta tästä sääntelyympäristöstä. Siksi me emme ole esittäneet mitään muutoksia tähän, tähän pääsäädöksiin ekan, ekaa koskevassa asetuksessa. Meillä on tietenkin mahdollisuuksia parantaa toimintaa ja voimme ehkä, voin ehkä tässä painottaa kolmea sellaista. Ensimmäinen koskee rekisteröintimääräaikoja vuonna 2010 ja laajasti ottaa tässä, tämä on ollut onnistunut juttu. Teollisuus on vastaan pitänyt kiinni meistä määräajasta ja toimittanut myös tarvittavat asiapaperit, mutta me uskomme, että parantamisen varaa on laadussa, näiden papereiden, dokumenttien laadussa, joita teollisuus esittää. Ja Eka onkin raportoinut useistakin tapauksista, jotka eivät ole täysin sopusoinnussa asetuksen kanssa. Siksi me katsomme, että voisimme äh, ottaa jotakin käytännön tason askeleita, jotta saataisiin hoidettua tämä laatutaso parempaan jamaan, erityisesti silloin kun puhutaan siitä, että miten identifioidaan tarkemmin ne substanssit, ne aineet, joita tarkastellaan. Ja tämä, tässä tarvitaan myös parempaa tieteellistä analyysiä. On myös kysymyksiä, jotka liittyvät äh, useisiinkin aineisiin, joita pidetään äh, välittävinä aineina – ja on kysymys siitä, ovatko ne sellaisia. Me, me tarkastelemmekin näitä asioissa, asioita lähipäivinä, kun rekisteröintimääräaika on kutakuinkin päällä nyt kuun lopussa. Ja eka yrittää parantaa näitä täsmällistä aineen identifiointikysymystä. Toinen asia, toinen parantamisen paikka on aineet, jotka jotka ovat eh, kovin huolestuttavia, niiden, ja kysymys niiden luvanantomenettelystä. Tässä keskeistä on se, että, eh, että voitaisiin tukea sitä, että voitaisiin eh, korvata tiettyjä arveluttavia aineita turvallisilla aineilla. Nyt tässä on, on nyt tämä ehdokaslista johtaa aika varhaiseen toimintaan, jolla sitten korvataan tiettyjä kemikaaleja, ja tämä on piristänyt kysyntää myös loppukäytäjillä, että pyrkivät äh, äh, halukkaita saamaan turvallisimpia vaihtoehtoja. Tässä on menty eteenpäin. Ja nyt 138 huolestuttavaa ainetta tällä ehdokaslistalla ja 22 luvanantolistalla tai lupamenettelylistalla. Ja komissio, jäsenvaltiot ja EKA ovat tiivissä yhteistyössä kehittääkseen tätä ja kollegani Wilmot tulee sitten esittelemään niitä ehdotuksia, mitä me olemme tehneet tiekartassa eteenpäin menemiseksi vuotta 2020 mennessä. Ja sitten kolmas <clears throat> parantamisen paikka on kysymys, joka liittyy siihen, että olemmeko me todellakin poistamassa esteitä sisämarkkinoilla. Tämä oli yksi REACH-asetuksen tavoitteista. Ja tästä on kyllä vissiä näyttöä, että jäsenvaltiot eivät nyt välttämättä lähde kansallisiin toimiin, e, joita e, ne tekevät ennen REACH-asetusta. Tämä on sellainen ala, jota voitaisiin, jossa voitaisiin saada parannusta aikaan. Tuloksia on ja jonkin verran saatu. Me olemme tietoisia siitä tosi seikasta, että REACH ja, on, ja sen kustannustehokkuuskysymys. REACHin kustannustehokkuus erityisesti PK-yrityksen osalta ja loppukäyttäjien osalta on sellainen, että me voimme olla tiiviissä yhteistyössä tämän viraston ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta PK-yritysten ja loppukäyttäjien keskuudessa, jotta saataisiin paremmat järjestelyt kustannusten jakamiseen. Me aiomme järjestää tällaisen workshop-tapahtuman tästä Brysselissä 27. kesäkuuta ja meille on hyvin tärkeää, että meillä on sidosryhmät osallistuvat laajasti, laajasti tähän, jotta voitaisiin saada aikaan parannuksia siihen, miten Bridge toimii. Ja me painopiste tässä workshopissa on rekisteröintiasiakirjojen laatu ja tietyt haasteet, jotka koskevat pk-yrityksiä ja toisaalta myös loppukäyttäjiä. Tässä ovat ne keskeiset asiat, jotka halusin puheenjohtaja kertoa teille Reachin yleiskertomuksesta, ja Wilmot sitten puuttuu äh, näihin yksityiskohtiin. Kiitos, herra Wilmot. Thank you very much, and, um, I'd like to thank... Kiitos. Minä haluaisin kiittää valikuntaa mahdollisuudesta puhua teille Reachin tarkistuksesta. Ja haluan esittää anteeksi pyynnön vara johtajalta, joka ei päässyt tulemaan tänne paikalle. Niin aluksi haluaisin toistaa se, mitä Alan sanoi, että meidän mielestämme REACH toimii. Suositukset osoittavat myönteisiä vaikutuksia, ajatellen terveyden ja ympäristön suojelua REACHin kautta, mutta myöskin kilpailukykyä ja innovaatiota. Menisin hiukan enemmän yksityiskohtiin, ajatellen kaikkia pienten ja keskisuurten yritysten huolenaiheita. Tämä tarkistus osoittaa, osoittaa, että pk-yritykset ovat huolissaan siitä, miten REACHia pannaan toimia. Totta kai niihin vaikuttavat jo nykyiset talo- sosiaalistaloudelliset olosuhteet, mutta ja ne ovat todellakin myöskin haavoittuvimpia REACHin vaikutuksille kuin suuret yritykset, niin on vaikeampi käsitellä REACHia ja vaikeampi ottaa huomioon kustannukset, jotka liittyvät REACHin toteuttamiseen, ja monet yritykset ovat riittämättömässä väärin tietoisia siitä, mikä rooli REACHin kautta niille tulee, mitä velvollisuuksia niillä on ja mitä niiden pitää tehdä. Meidän huolenaiheisemme lisääntyy tästä Circle Top 10-selvityksen osalta, jonka komissio teki, joka osoittaa sen, että yritykset katsovat, että REACH on yksi kymmenestä raskaammasta lainsäädännön tekijästä EUn puitteissa. Olemme tehneet selväksi, että on suosituksia, joilla, jotka koskevat erityisesti PK-yrityksiä. Ja seurannan osalta me pyrimme vahvistamaan tiedottamista yrityksille siitä, mitä niiden pitää tehdä REACHin puitteissa, joten saavat tukea siitä, että miten te pystyvät vastaamaan vaatimuksiin ja myöskin pystyvät täyttämään velvollisuutensa. Olemme ottaneet jo ensimmäisen askeleen siinä, että olemme tehneet huomioon sen maksuissa, joita yritykset ovat maksamaan kemikaalivirastolle. Nyt tällä hetkellä ne voivat olla 95 prosenttia eh, mm, yritykset ja monet yritykset maksavat maksuja koskaan määräaikaa rekisteröinnille, joka päättyy tämän vuoden viikon lopussa. Olemme joka pyrkineet lievittämään eh, ainakin maksujen tilannetta, mutta monia muitakin asioita. Haluamme tehdä pk-yritysten osalta, me haluamme parantaa olemassa olevia ohjaavia asiakirjoja pk-yritysten osalta, haluamme tehdä niistä pk-yritysystävällisempiä, annamme niin, että ne keskityvät enemmän käyttäjiin. Ja otan tässä yhteydessä jotakin sitä esille, pyrimme auttamaan pk-yrityksiä selviytymään siinä, miten tapahtuu tiedonvaihtoa Reachin puitteissa, keskitymme tekijän oikeuksiin, ja myös siihen, miten mm, antaa tiedottamisesta, käytöstä tiedottamista. Me pyrimme paremmin integroimaan REACHin eh, innovaatioprosesseihin, kehittämis- ja tutkimusprosesseihin pyrkimme vahvistamaan eh, tietoisuuden lisäämistä verkostojen kautta, kuten Enterprise Europe-verkko tai kansalliset helpdeskit, joita jokaisessa jäsenvaltiossa on REACHin tapauksessa. Ajattelen tätä uudistamista, mutta puhun myöskin eh, kemikaalivirastosta. Me olemme sitä mieltä, että Eka kemikaalivirasto on kokonaisuudessaan tehnyt hyvää työtä. Haluaisin sanoa, että Ekalla on ollut keskeinen rooli teknisessä ja hallinnollisessa osassa REACHia. Ennen kaikkea hakemusten arvioinnin osalta se on johtanut siihen, että on näiden hakemusten asiakirjojen taso on noussut huomattavasti, mikä on mahdollistanut äh, REACHin soveltamisen parantamista, ja tämä, mitä tulee sitten myöskin käynnissä olevien toimiin, pyritään tarttumaan äh, puutteisiin ja äh, myöskin ottamaan mukaan paremmin komission, jäsenvaltiot ja sideryhmät. Ja haluaisin myöskin sanoa sitten lopuksi siitä, mikä on tiekartta ajatellen sellaisten aineiden määrittämisessä, jotka ovat huolestuttavia. Vuonna 2010 komission jäsen Potocnik sitä vauhtia aineiden osalta, jotka tulevat ehdokaslistalle. 136 oli jo listalla näitä aineita viime vuoden lopulla. Tämä on nyt tavoite on saavutettu, 138 on nyt tällä hetkellä listalla ja 10 on suunniteltu. Tämä on yhteistyö tulos komission, ekan ja jäsenvaltioiden välillä. Tavoitteena on nyt saada se, että kaikki tunnetut aineet saadaan vuoden 2020 mennessä listalle. Tämä aikaansaamiseksi yhdessä ekan jäsenvaltioiden kanssa olimme kehittäneet tämän äh, SVCH-tiekartan, äh, äh, jota olemme pyrkineet viemään eteenpäin. Olemme saaneet hyvää tukea siinä, mitä tulee nimenomaan tavoitteisiin tiekartan osalta, mutta nyt täytyy päästä itse työhön. Mitä me siis pyrimme tekemään seuraavaksi? Ensinnäkin me haluamme tarkastella vähemmän tunnettuja, vähemmän säädeltyjä aineita – Nämä jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensinnäkin eh, karsinogeneettiset eh, mutageeniset substanssit, toiseksi sellaiset biokumulatiivisesti kehittyvät myrkylliset aineet, jotka ovat siis, ja sitten myöskin PVBV, jotka ovat toinen ryhmä. Ja sitten kolmas ryhmä, aineet, jotka ovat sellaisia, että ovat endogeenisia vaikuttajia ja niin edelleen. Nämä aineet ovat huolestuttavimpia ajatellen niiden niitä vaikutuksia, jotka ovat peruuttamattomia, jotka niillä saattaa olla terveyteen. Me käytämme kaikkia tietoja, joita meillä on, niin piirteistä ja myöskin, että voimme reagoida REACHin ja muun EU-lainsäädännön kautta niihin. Tiekartta asettaa suunnitelman työlle, jota komissio ja jäsenvaltiot eka tulevat tekemään, jotta varmistetaan se, että kaikki nämä aineet on saatu rekisteröitä vuoteen 2020 mennessä. Ensin on, ensimmäinen tehtävä on työryhmä, jonka eka järjesti 2013 kuusi viikkoa sitten, jossa keskusteltiin jäsenvaltioiden ekan kanssa eh, komissiossa siitä, mitkä ovat seuraavat konkreettiset toimet. On se lukuisia työryhmiä suunnitteilla ja työ tulee jatkumaan. Tulemme pitämään kiinni tästä vauhdista. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Kiitos ja nyt komissiolle siis esityksestä nyt käännymisten koordinaattorien suuntaan. Ensin Richard Zeba kansanpuolueen puolesta ja sitten Linda McEwen. Kiitos esipuheenjohtaja. Minä haluan kiittää komissiota esityksistä. Uskoakseni Reachin kautta olemme saaneet aikaan lainsäädännön, joka on nuotelta vuosisadan saavutus. Me olemme johtavia maailmanlaajuisesti ja uskoakseni voidaan sanoa, että tämä toimii. On tietysti on luonnollisesti siellä ja täällä heikkouksia. Minun olen saanut ympäristöjärjestöiltä kirjeitä, joissa valitetaan tietojen huonoa laatua, jota yritykset antavat sanotaan, että vain kolmas tiedoista on sellaisia, että ne vastaavat kaikkia vaatimuksia, joita REACHissa on, ja suuri osa ei vastaa näitä vaatimuksia. Tämä tietysti on sellainen tilanne, jota ei voida suvaita. Tietysti myös viitataan siihen, että pienet ja keskisuuret yritykset, että ne kokevat tämän suureksi rasitukseksi ja REACH on ehkä enemmän suuntautunut suuri, suurteollisuuteen. Komission edustaja puheenvuorossaan puhui siitä, että pieniä keskusyritykset halutaan erityisesti ottaa huomioon ja ohjaavissa asiakirjoissa pyritään tekemään parannuksia. Jos nyt katsotaan kustannuksia, niin kustannukset, kun ne on arvioitu vuoteen 2018, ne ovat noin 2,5 miljardia, että vuonna 2010 jo oli jo 2,1 miljardia saavutettu, joten tämä osoittaa sen, että tämä on kustannusintensiivisempi väline kuin me ajattelimme. Toinen arvostelukohta on se, että pienet ja yritykset usein jäävät yksin, kun ne esittävät turvallisuustietoja, koska sisäinen työnjako PK-yrityksessä on se, että se ei voi erikseen luoda omaa tekniikkaa, käsitellä pelkästään REACHia, ja tämä voi johtaa ongelmiin. Joudutaan usein ostamaan palveluita, jotka ovat kalliita, ja valitukset kustannuksista menevät vähemmän siihen suuntaan, että pitäisi alentaa maksuja, mikä tietysti on mielenkiintoinen lähestymistapa, mutta, mutta se, miten nämä tietolomakkeet ja, ja se apu, jota EKA tarjoaa millekin suurille yrityksille. Miten, kysymys on se, miten voitaisiin saada koko järjestelmän PKY-yritysten kannalta ystävällisemmäksi. Kysymys ei ole standardien alentamisesta. Standardit, jotka ovat korkeat, niin niistä täytyy pitää kiinni, mutta samanaikaisesti tämän pitää olla sellainen, että se toimii käytännössä. Olen tietoinen siitä, että PK-yritysten mukaan vetäminen eri komiteoihin on erityinen vaatimus. Suuryritys, suuret yritykset ovat yleensä omien ihmisten kautta edustettuina, mutta pk-yrityksillä on se ongelma, että yksi tai kaksi ihmistä tällaisessa työryhmässä, että yhtä kahta ihmistä voidaan irrottaa tällaisiin tehtäviin. Meidän pitää katsoa, miten tätä voitaisiin parantaa joko vetämällä mukaan eri järjestöjä tai käyttää muita välineitä niin, että voitaisiin katsoa, miten me päästäisiin lähemmäksi pk-yrityksiä. Tämä on suuri vaatimus. Tämä on se sektori, joka on Euroopan talouden selkäranka. Toinen asia on sitten se, että meidän pitäisi pyrkiä reachi pystyä laajentamaan koskemaan kaikkia aineita. Me tiedämme, että on yhä enemmän vaikeuksia eri muiden välineiden osalta, joita on olemassa me olimme valiokunnassa käsitelleet erilaisia säätöksiä, jotka koskevat eräitä asioita, jotka voitaisiin myöskin Reachin kautta kattaa. Meillä on usein törmäyksiä esimerkiksi jäteoikeuteen, ja tämä on myöskin asia, joka vaikuttaa PK-yrityksiin, miten, ja sinne tulevat myöskin mukaan eri kansalliset tulkinnat. Se, mikä on jäte yhdessä maassa, voi olla toisessa maassa aine, jota pitää, jäte, jota pitää kierrättää, uudelleen käsitellä. Tärkeää on eh, että ajatellaan sitä, että jos pk on vaikeuksia, että luotaisiin sellainen kohta tai taho, jonka puoleen pk voivat kääntyä, jos on konkreettisia ongelmia, jotka liittyvät tuotantoketjuun tai näihin tietolomakkeisiin. Nämä olisivat olla se ensimmäisiä lähestymistapauksia. Olen iloinen siitä, että EKA ja komissio ovat ottaneet tämän vakavasti. Kiitos herra Zeeva, Linnemäkevän. Um, <clears throat> thank you, thanks for the kiitoksia ja kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Nämä ovat hyviä uutisia, kun puhutaan tästä workshopista. Yhtiöt ja vihreät kansallisjärjestöt ottivat minun yhteyttä tätä kokousta ja ottivat esiin juuri nämä asiat, näiden asioiden laadukkuus, pk-yritykset ja loppukäyttäjät, kaikki nämä ovat huolen aiheita. Täällä on varmasti myös yksityiskohtaisia kysymyksiä kollegoita. Moneen niistä voivat sidosryhmät ja yritykset vastata näissä työryhmissä. Nyt muutama vähän yksityiskohtaisempi kysymys herra Dansetille. Kun pk ja muut yhtiöt rekisteröityvät omalla alueellamme, on yrityksiä, jotka ovat aivan virheellisesti, virheen takia rekisteröityneet. Joskus he saivat neuvoja, ne piti tehdä näin. Olivat ehkä osa isompia yhtiöitä. On ollut todella sekaannusta siitä, kuinka yhtiöiden pitäisi hoitaa nämä rekisteröitymiset. Sitten pk-yritysten tarkistukset, että koskien sitä, että rekisteröinti on tehty oikein. Ja jos näin ei ole, pyydetään oikaisuja, että tämä on aivan oikein, mutta sitten ne veloitetaan hallinnollisia kuluja. Heiltä he tosin kutsuvat niitä sakkoiksi. Te kutsutte niitä hallinnollisiksi maksuiksi. Näin ne on tehty. Niin helmikuusta asti ne on ilmeisesti puolitettu. Mutta jos näitä maksuja on alennettu, eikö myös hallinnollisia maksuja voitaisiin alentaa? Minun on aika vaikea palattaa tuonne alueelleni ja kertoa tästä tilanteesta. Yksi yrityksistä, jonka kanssa olen ollut tekemisissä, joutuu ottamaan pankkilainaa rekisteröintimaksuja varten, koska hän oli saanut huonoja neuvoja omilta asiantuntijoilta, niin sitten tietenkin joutunut maksamaan korkoakin näille lainoille. Voisiko näitä ylimääräisiä kuluja ja sakkoja maksaa osamaksulla 2018 määräaika? on sellainen, jolloin monet muut yritykset joutuvat rekisteröitymään siihen vielä jotakin vuosia aikaa, mutta odotan, että jonkinlaisia tukimekanismeja olisi tulossa pekoyrityksille. Tämä pekoyrityksistä sitten aivan toinen asia, eläinkokeet ja vaihtoehtoiset menetelmät. Tästä ei ole vielä puhuttu. Onko teillä ollut vaikutuksia eläinkokeisiin? Mittaatteko sitä jollakin tavalla? Ja sitten nämä, nämä vasta- nämä korvaavat testit. Edustaja mainitsi jotakin, jotakin todistusaineistoa näistä vastaavista testeistä. Milloin aiotte kerätä lisää tietoa tästä? Odotetaanko, että uusia tuotteita ei enää tule markkinoita? Mitä aiotte tehdä tämän asian kanssa? Chris Davis liberaalien puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Yksi REACHin menestyksistä on se, että REACHia voidaan, voida, niin varmaan ole yksin, että me saamme hyvin vähän kirjeenvaihtoa, jos ajattelemme sitä, miten paljon meihin otettiin yhteen, mitä lopattiin ennen kuin tämä syntyi. Tämä REACH osoittaa sen, että järjestelmä toimii melko hyvin. nyt tämän, asiat, jotka minua, on jo otettu esille pk-yritykset, rekisteröintiasiakirjojen laatu, tämän mutkikkuus, mitä tähän liittyy. En tiedä, miten loppukäyttäjät pystyvät ylipäätään sopeutumaan näihin määräyksiin. Eläinkokeet, haluaisin korostaa sitä. Yksi asia, johon, jota saan kuulla, on, että eka ei, tee riittävästi, jotta se panisi käytäntöön määräykset, jotka ovat lainsäädännössä, jolla pyritään varmistamaan se, että <coughs> esittäisiin vaihtoehtoja eläinkokeille. Sitten näiden kokeen lisäksi myöskin kaksi spesifistä kysymyksiä. Yksi, joka liittyy linnallistamaan kommenttiin. Olin, olin kuullessani, että näiden erittäin erityishuoltavien aiheiden aine, aineiden ehdokaslista on olemassa, ja tietysti kansanedustajat sanovat, että vain kolme rajoitusta on käyttöön. No, ei ole välttämättä käyttöön rajoitusta, koska jos on ehdotus sitä, että rajoitus saattaa tulla, silloin odotamme, että yritykset pystyvät äh, ryhtymään asianmukaisiin toimiin varautuakseen tähän, mikä on järjestelmä toimii hyvin, joten en halua vastata, erakoida siihen, että, että rajoitukset eivät olisi tehokkaita. Ajattelen niitä huolenaiheita, jotka liittyvät kemikaalisten näiden käyttöön silloin, kun lainsäädäntöä vietiin lävitse. Ja loppukommenttini on tietysti se, että seminaaria on tulossa, mutta päivittäinen yhteys yrityksiin, niiden järjestöihin, edustajiin siitä, miten REACH toimii. Minulla on täällä erinäisiä, lista erilaisia kysymyksiä, joita voitaisiin kysyä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka pitäisi kysyä joka päivä silloin, kun ollaan tekemisissä yritysjärjestöjen kanssa, esimerkiksi miten työ voidaan tehdä tai toiminta voidaan tehdä helpommaksi meidän yritystemme kannalta, niiden yritysten kannalta, joita me edustamme, miten voidaan tehdä työ paremmin, miten saada REACH toimimaan tehokkaammin, yksinkertaisemmin, halvemmin. Voisitteko sanoa, mitä tapahtuu, miten luottavaisia olette sen suhteen, että kun yritys kääntyy teidän puoleenne kysymykselle ja haluaa selityksiä ja apua, että te vastaatte sellaisella tavalla, joka hyödyttää yrityksiä. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Chris Davis. Seuraavaksi Satu Hassi. Satu Hassi on meidän yhteyshenkilömme kemikaaliviraston suuntaan, joten siinä mielessä yksi asiantuntija tällä valiokunnassa. Satu, ole hyvä. Thanks for coming. Kiitoksia ja kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaamme. Ensin lyhyt huomautus aikataulusta, niin että kaikki relevantit äh, erittäin huolestuttavat aineet saataisiin ehdokaslistalle vuodeksi 2020. Minusta tämä on hämmästyttävän hidas aikataulu. Lainsäädäntö saatiin valmiiksi 2006 ja silloin puhuttiin, että olisi tällainen 11 vuoden Facing In-kausi. Nyt näyttää siltä, että aiottekin käyttää 14 vuotta ennen kuin kaikki nämä relevantit aiheet otetaan ehdokaslistalle, siis aiheet, jotka ovat erityistä huolta aiheuttavia. Tämä on aika pitkä aika. Sitten minulla on muutama kysymys, jotka itse asiassa liittyvät aiheeseen, josta olemme jo usean kertaan keskustelleet, nimittäin näiden tietojen laatu. Eka, ekasta kerrottiin, että Nämä vaatimusten mukaisuusvarmistukset ovat alkaneet ja yhtiöt, jotka ovat lähettäneet asioita, jotka eivät täytä vaatimuksia, niille on lähetetty kirjeitä ja sitten kerroitte, että tulette vakavasti harkitsemaan siinä tapauksessa, että yhtiöt eivät toimittaa asiakirjoja, jotka ovat vaatimusten mukaisia, että vetäisitte pois näitä rekisteröintejä. Haluaisin tietää, oletteko tehneet näin millekään konkreettiselle yhtiölle. Edelleen olette päättäneet, että julkaisisitte päätöksiänne, joita on tehty vaatimusten vastaisuudesta. Oli miten oli se mitä olette julkaisseet. Niissä asiakirjoissa olette poistaneet yritysten nimet, joten mitään julkista painostusta ei näille yhtiöille silloin muodostu, eivätkä ne painostuksen alla pyrit toimimaan paremmin. Oletteko harkinneet näiden yhtiöiden nimien julkaisemista ja sitä mahdollisuutta, että hyödynnettäisiin myös julkista painostusta tapana, jolla voitaisiin saada yhtiöltä vaatimusten mukaisia tietoja. Sitten kolmas kysymys liittyy myös tietojen laatuun. Viiden vuoden kertomus, joka annettiin kaksi vuotta sitten, osoitti, että vain 20 prosenttia rekisteröidyistä asioista sisältää tietoja, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimälle perivää lisääntymisterveyttä tai vahingoittavia PBT ja VPVB-aineita sisältäviä. Tämä koski näitä asioita, mutta kun ajatellaan prosenttimääriä koskien niitä aineita, joista teillä ei vielä ole tietoja, siis CMR tai PBT tai VPVB, mitä teidän suunnit, mitä, mitkä ovat suunnitelmanne, kuinka voitaisiin tarkistaa, että nämä tiedot ovat mukana tämän vuoden rekisteröinti määräajoissa. Nämähän tiedot ovat perustietoja, joita tarvitaan näiden aineiden luokittelua varten, kun kyseessä ovat hyvin erityistä huolta aiheuttavat aineet. Rosbach. Kiitos. Seuraavana Anna Rosbach. Tack för Kiitoksia, puheenjohtaja. <clears throat> Herra Wilmotilta kuulimme, että että haluamme auttaa e- pieniä pk-yrityksiä halutaan auttaa. Mutta mitä komissio ja EHA voisivat tehdä sen varmistamiseksi, että lainsäädännölliset yhteydet REACHin ja PK-yritysten välillä ovat sellaisia, että ne tietävät, missä ne ovat ja missä niiden pitää olla tarkkoja, ja niitä, etteivät ajaudu minkään ansaan, ja Chris Davisin kysymyksen jatkoksi näistä eläinkokeista. Mitä komissio tekee aktiivisesti, jotta eläinkokeet saataisiin vähennettyä? Meillähän on useita vaihtoehtoja. Ei nyt välttämättä eläintä, niin eläimiä niihin täytyisi käyttää. Ja käytetäänkö näitä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia? Haluan myös tietää, että onko esimerkkejä siitä, että testauksia voitu tehdä ilman äh, eläimiä, mutta jossa lainsäädäntö määrää, että eläinkokeita, eläinkokeita täytyisi tehdä. Mitä silloin tehdään? Miten Eka näkee mahdollisuuden, äh, että testiä tehtäisiin jo teurastetuilla tai kuolleilla eläimillä? Onko näitä asioita selvitetty ja mitä aloitteita on olemassa? Kiitos. Kiitos. Näin ensimmäinen koordinaattorikierros on saatettu päätökseen Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle vastata kysymyksiin. Herra Danset ensin ja sitten herra Danset, olkaa hyvä. Näin, komissio, Dida. And let me uh, take up the questions about... Otaisin näistä eläin, eläintesteistä, eläinkokeista. Ensimmäinen liittyy, tämä liittyy tietojen jakoon. Tämä on yksi asetuksen edellyttämistä toimista, jolla oli tarkoitus helpottaa ja mahdollistaa tämän ongelman käsittely. Ja tässä erityiskertomuksessa, yleiskertomuksessa me kiinnitimme huomiota siihen, että, että miten nämä tieto, tiedonjakovelvoitteet on, on täytetty ja miten nämä liittyvät myös eläinten hyvinvointiin. Ja 90 prosenttia rekisteröintidokumenteista on osoittanut, että tässä on mennyt eteenpäin. Toinen asia on se, missä ei ole menty eteenpäin, jota olisi odotettu, ja tämä liittyy silloin, kun on puhe siitä, että yritykset antavat näitä esittävän dokumentteja, joilla osoitetaan, mitä on tapahtumassa eläinten hyvinvoinnin saralla. Siitä laatu, tiedon laatu ei ole riittävällä tasolla näissä asiakirjoissa, joilla osoitettaisiin, että, että, että käyttö on turvallista ja silloin kun että vaihtoehtoiselle menetelmälle ei ole tieteellistä näyttöä. Tämä laatu on riittämättömällä tasolla ja tästä syystä emme voi sanoa, että olisimme menneet eteenpäin sillä tavalla kuin meillä oli alun perin tarkoitus ja jota me odotimme tästä asiasta. Tämä siis liittyy tähän laatu, tiedon laatuun, joka on se mainitsemani asia, jonka aiomme ottaa esille tässä tulevassa workshopissa ja muissakin yhteyksissä. Kolmas asia liittyy mitä on tehty sen suhteen, että, että löydettäisiin vaihtoehtoisia vaihtoehtoja äh, eläinkokeille. Me olemme me investoimme paljonkin rahaa, 300 miljoonaa euroa tällaisiin ohjelmiin, joilla tuetaan tutkimukseen vaihtoehtoisia malleja – vaihtoehto, jolla haetaan vaihtoehtoja eläinkokeille. Tässä on ollut jotenkin verran epä, eteenpäin menoa. Vaihtoehtoisia menetelmiä on jo validoitu kansainväliselläkin tasolla, joita on tutkittu myös oecd ja muuallakin. E, edistystä on tapahtunut vaihtoehtoisen menetelmien löytämiseksi. Vielä on paljon tehtävää ja me teemme tässä paljon työtä tutkimusohjelmissa, mutta näiden tiedon, tieto, joka on saatu yrityksestä ja se tiedon laatu, jolla se yrittää perustella toimensa johtaminen siihen, että meillä on vielä aika paljon vielä tehtävää. Tässä on aika se aika, ei mitään mustavalkoinen kuva tässä kysymyksessä, joka liittyy eläinkokeisiin. Herra Seber kysyi koherenssista REACHin ja kierrätyksen ja jätehuollon välillä, tai sitä koskevan asetuksen välillä No, yritykset, <clears throat> monet yritykset ovat esittäneet tästä kysy- kysymyksiä, ja me olemme äh, esimerkiksi puhuneet kierrätyksen, tiettyjen muovityyppien kierrätyksestä, ja tätä työtä jatketaan, jotta voidaan varmistaa se, että on olemassa selkeä äh, tilanne on selkeä äh, yrityksiä, jotka ovat tekemisissä kierrätyksen kanssa, erityisesti liittyen kierrätettävien materiaalien laatuun. Linda McCartney kysyi milloin me tiedämme enemmän tästä innovaatiosta, erityisesti suhteessa korvaaviin aineisiin tiettyjen kemikaalien kohdalla. No, sitä alustavaa näyttöä on olemassa, mutta on ennen aikaista sanoa, että me emme pysty antamaan teille selkeää kuvaa kustannushyötysuhteesta meille, koska meillä ei ole riittävästi näyttöä vielä mutta me jatkamme työtä tältä osin ja palaan teille sieltä. En nyt pysty sanomaan milloin tarkalleen voidaan sanoa, mutta, mutta olemme tehneet aika paljon tutkimuksia, jotka on julkistettu, mutta me emme vielä pysty sanomaan teille äh, ainakaan mitenkään varmuudella äh, vielä kaikkia yksityiskohtia siitä, mitä tapahtuu innovaatiopuolella ja mitä saadaan niin hyötypuolella lisää erityisesti terveellisen ympäristön osalta terveyden ja ympäristön osalta. Tämä, nämä olivat kaiketi, tässä oli ainakin näitä yleisiä kysymyksiä, joihin, ja sitten yksityiskohtia, joihin, jotka ehkä Graham sitten ja puuttuu. Thank you. Yeah, just pick up a couple. Kiitos. Muutama muu kysymys, jotka osoitettiin komissiolle vielä. Chris Davis kysyi, ovatko, onko kolme rajoitusta riittävää? Minä olen hiukan haluton asettamaan tavoitteet rajoitukseksi. mitä katsoa, miten REACH toimii kokonaisuudessaan. Miksi rekisteröinti merkitsee sitä, että hallinnoidaan riskejä. Yritykset kertovat, miten riskejä hallinnoidaan. Ja olemme voineet nähdä tätä kautta parannusta riskienhallinnan osalta. Sitten on enemmän kuin kolme rajoitusta tällä hetkellä suunnitteilla. Enemmän on tulossa lävitse tästä järjestelmästä. Ei ole pelkästään kolmia ja tähän on jääty kun viranomaiset voivat toimia hyvin myöskin ilman, ja sitten myöskin lupamenettelyt, ne toimivat. Ja uskon, että näitä hakemuksia tulee enemmän ekaan, eikä REACH ole ainoa väline, jota viranomaiset voivat käyttää kemikaalista riskien välentämiseen. On erinäisiä muitakin vaihtoehtoja, joita viranomaiset voivat käyttää riskien hallinnoimiseen. Joten en näe, että tietty määrä rajoituksia olisi tässä nyt ongelma sinänsä kysyttiin yhteyksistä yritysjärjestöihin. Minun kollegani ja ympäristöpääosaston kollegoilla on lukuisia yhteyksiä yrityksiin, lukuisia tapaamisia viikoittain, myöskin sähköpostitse yhteyttä, ja pyrimme vastaamaan heidän kysymyksiinsä. Ekan äh, helpdesk ja Esävaltion helpdesk käsittelevät vielä enemmän kysymyksiä kuin me, joten me teemme parhaamme selittääksemme asetusta yrityksille, joita, joita se koskee. Siinä uskakseni oli kaikki, mitä halusin vielä lisätä. Muut kysymykset ovat käsittääkseni sellaisia, että ne koskevat itse kemikaalivirastoa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt set saaneen vastata kysymyksiin ja sitten olkaa hyvä. I think I will, I will try to cover the SME. Yritän nyt kattaa nämä PK-yritykset ja nämä muut asiat tässä esityksessäni, mutta on totta, että täällä on nämä kiinnostavat kysymykset, jotka koskevat pk-yritysten alennuksia ja näitä muita maksuja. PK-yritysten statuksen tarkistaminen on ylimääräistä työtä, jota ekaan on tehtävä, jotta se voi olla varma, että kyseessä todella on PK-yritys. Ja tästä syystä ajateltiinkin, että voitaisiin tällaista hallinnollista maksua käyttää ja hallitusneuvostokin sen hyväksi ja näin itse asiassa tapahtuu. Meillä on myös tarkistettu järjestelmä, joka mahdollistaa alennukset 50 prosentin, prosentin osalta, mikäli on aivan selvää, että tämän prosessin alussa yritys on sanonut, että siellä on tapahtunut virhe. Ei pitäisi siis mennä kaiken todistusaineiston kautta. Tässä tilanteessa on todella tärkeää varmistaa, missä vaiheessa saamme tiedon siitä, että, että kyseessä ei olekaan PK-yritys. Tämä on yksi asia. Mikäli asia on kuitenkin ollut ilman vilppiä, niin olemme katsoneet myös taaksepäin ja hyväksyneet yhtiöitä, jotka voivat todistaa, että ne, niihin voidaan soveltaa poikkeusta. Näin on tehty siis myös taannehtivasti poikkeuksellisesti. Se ei ole mitenkään normaalia käytäntöä. Emme kuitenkaan ole olemassa sitä varten, että asettaisimme rankaisuja tai jotenkin sysäisimme lisätaakkaa suhteellisen pienille yhtiöille. Nekin, jotka juuri ja juuri jäävät määritteen ulkopuolelle, eivät välttämättä ole suuria yhtiöitä. Meidän on sekin ymmärrettävä. Esimerkiksi tämä 20 prosentin kynnys on hyvin alhainen. Siltikin vielä ei, siltikään ei ole vielä mitään suuria yhtiöitä Joten nämä ovat aina tällaisia vähän rajanvetokysymyksiä. Ja yritykset, jotka jäävät juuri ulkopuolelle, niin ne tuntevat olevansa syrjittyjä. Sitten näistä, näistä osamaksuista. Se ei periaatteessa ole asetuksessa mukana, mutta olen jo tehnyt poikkeuksia, mikäli yhtiöt toteaa, että, että se ei pysty maksamaan näitä maksuja, mutta ne haluavat kuitenkin ne maksaa, niin kun yritämme löytää tavan ratkaista ongelma. Eli emme siis mitenkään syrjivästi halua soveltaa säätöjä, vaan kyllä aina on mahdollista tehdä poikkeuksia, mikäli ne ovat perusteltuja. Sama, on pä- sama pätee näiden rekisteröityjen rekisteröitymisten poisvetämisessä Meillä on yhtiöitä, jotka ovat vaikka ostaneet yrityksiä, joilla tällaisia tapauksia on ollut. Ja tietenkään silloin tämä yritys ei voi olla vastuussa siitä, mitä, mitä se toinen yritys on tehnyt aikaisemmin väärin. Yhtä kerran on poikkeusta sovellettukin niin, että, että palattiin taaksepäin ja annettiin yhtiön selventää tilanne sel- kun oli tehty selkeäksi, selväksi se, että yhtiön edellinen hallitus oli vastuussa näistä rekisteröinneistä. Joten uskon kyllä, että tulkitsemme sääntöjä niin, että voimme käyttää pientä joustoa, jotta yhtiöt ja suhteellisen pienet yhtiöt, joilla on kunnolliset syyt, voivat selventää tilanteensa ja noudattaa REACHin sääntöjä ja tämän asetuksen sääntöjä. Eläinkokeista voisin ehkä lisätä yhden asian. Olemme tehneet yhteistyötä DCRCn kanssa niin, että päästäisiin yksimielisyyteen ja löydettäisiin vaihtoehtoisia testejä e-, eläinkokeille ennen määräaikoja No, yleensä vaaditaan tiettyjä eläinkokeita. Olemme tehneet suuria ponnistuksia näiden tahojen kanssa ja tutkimusyhteisöjen kanssa, jotka työskentelevät näiden projektien kanssa. Olemme pyrkineet löytämään vaihtoehtoja ja validoimaan niitä ja varmistamaan, että voisimme hyväksyä ne myös liitteitä tarkistamalla. Joten kyllä tässä on ihan hyvät näkymät edessä. Sitten näistä rajoituksista minulla ei ole muuta sanottavaa. Sitten nämä vaatimusten vastaisuuspäätösten julkaiseminen. Tästähän oli yksi kysymys poistimme yritysten nimet, koska silloin kun julkaisemme päätökset, että voi olla, että, päät- että yhtiö on siihen mennessä jo noudattanut päätöstä, joten siinä tapauksessa olisi väärin julkistaa yhtiön nimi, jos se on siihen mennessä jo korjannut toimintansa. Mielestämme muita rekisteröintiä ajatellen Tämä on hyvin tärkeää, koska me haluamme rekisteröidä päivitettyä asioita ja todella saada vaatimusten mukaista tavaraa ennen kuin ryhdymme asetuksen mukaisiin toimiin. Ja tämä parantaa tietojen laatua. Tämä on todella syy, miksi emme ole julkaisseet näiden yhtiöiden nimiä, mutta ei tietenkään ole vaikeaa tavallisille käyttäjille saada selville mm, todennäköiset yritysten nimet, koska nehän ovat tuolla jakeluverkkosivulla ja sieltä kyllä voidaan epäsuoralla tavalla hyvin todennäköisesti saada selville, mitkä yritykset tässä olivat kyseessä. Onhan muistettava se, että päätös on suunnattu johtavalle rekisteröijälle, eikä se välttämättä ole se yritys, joka vie eniten aineita markkinoille, vaan se on aktiivinen koko ryhmän puolesta. Siksi olisi epäreilua julkistaa tämän johtavan yrityksen nimi tässä yhteydessä. Näin minä uskon. Joten näistä, tästä niin tiedon laadusta voin olla aika paljon yhtä mieltä. Näin, näin aikana olemme pureutuneet näihin ongelmiin, jotka liittyvät kohdennettuihin vaatimusten mukaisuustarkistuksiin ja pyrimme tätä paremmin parantamaan. Kuten Alan sanoi, voi hyvin olla, että ilman riittävää tieteellistä järkeilyä, järkeilyä on, ei, ole, ei ole tehty testejä. Tässä tapauksessa annamme yrityksille mahdollisuuden parantaa perusteluja, eikä siihen välttämättä tarvita testausta, vaan vain parempia perusteluja sille, miksi testausta ei tarvita. Ja näin annetaan myös vaihtoehtoista tietoa että voidaan esimerkiksi CMR tai PBD tai VPVB aineista näitä tietoja toimittaa. Jos teille sopii, niin minulla oli täällä pieni puhekin valmiina. Niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät varapuheenjohtajat, hyvät valiokunnan jäsenet. Minulla on suuri kunnia olla täällä kanssanne viiden ensimmäisen vuoden kunniaksi Ritsin aloittamisesta. Haluaisin vähän muistella menneitä ja, ja tuoda esille asioita, joita pyrimme parantamaan. Sain jo palautetta, joten en varmaankaan tämän puheen jälkeen saa enää mahdollisuutta vastata. Mikäli kysymyksiä tulee, niin varmaankin voimme vastata niihin. Monet teistä varmasti muistavat hyvin päivän, jona rich asetus hyväksyttiin. Minäkin muistan sen hyvin, mutta enpä juuri tiennyt, mitä kohtalolla oli varastossa minua varten. Muutin Helsinkiin ja olin perustamassa tätä virastoa ja johtamassa sitä niin, että siellä voitaisiin noudattaa näitä lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Nämä vuodet olivat hyvin palkitsevia ja rikkaita ja hyvin uuvuttavia myös työelämässäni. Minä ja kollegani Ekassa olemme olleet erittäin tyytyväisiä siitä, kuinka tärkeä rooli meillä on ollut, kun olemme aloittaneet tien, jolla Euroopasta tulee turvallisempi paikka. Olen varma, että te ja edeltäjänne tässä valiokunnassa voivat jakaa tämän ylpeyden ja haluaisinkin kiittää tuesta, jota Eka on vuosien myötä saanut tältä valiokunnalta. On aivan selvää, että Reach on ollut tiimiponnistus ja olemme yhdessä tehneet yhden yhteisen tavoitteen puolesta työtä. Olen myös aivan varma, että tien alussa monet meistä toivovat parasta, mutta ehkä salaa pelkäsivät pahinta, niin kuin täälläkin on mainittu, koska haasteet olivat niin suuria ja aikataulut olivat hyvin kunnianhimoisia. Kuitenkin, aivan äh, kuten Euroopan komission REACH-yleiskertomus osoittaa, vaikka haasteet olivat valtavia, REACH kuitenkin toimii hyvin ja virastoni on äh, keskeiset äh, tehtävät saanut suoritettua tehokkaasti nämä, nämä haasteisiin kuuluita todistustaakan kääntäminen, teollisuuden yhteistyön parantaminen, viranomaisten uudet työskentelytapa ja riskihallintotoimien nopeuttaminen, tiedon julkistaminen kemikaaleista ja, ja, tieto, ja turvallisuustiedon parempi saaminen loppukäyttäjille, jotta voidaan suojella työskentelijöiden kuluttajia ja välttää eläinkokeita Tänä päivänä ekan sivulta löytyy 33 000 tapausta, yli 8 000 yksittäistä kemikaalia, jotka ovat markkinoilla Euroopassa, ja suurin osa näistä tästä tiedosta ei ollut saatavilla ennen riitsiä. Nyt se on äh, kasattu yhteen ja kuka tahansa voi siihen tutustua. Meillä on myös 138 ainetta hakijali, äh, ehdokaslistalla ja 22 lopalistalla ja teemme jo työtä kohti 2020 tavoitteita niin, että meillä olisi kaikki tunnetut SVHC-aineet luetteloituna. Tänä päivänä Rich vaati muukset rekisteröijille ja loppukäyttäjille jo parantavat vaarallisten aineiden käyttöä ja kaikkein vaarallisimmat on voitu korvata, niin kuin Alan kertoi, joko proaktiivisesti korvattu tai sitten on toimittu sääntelytoiminnan kautta yhä enemmän aineita tullaan korvaamaan ja se on keskeinen Reachin tavoite. Kuten tiedätte, tämän päivän kokous on juuri ennen Reachin tärkeää virstanpylvästä toinen rekisteröintimääräpäivä nimittäin on pian ja se koskee tuotte, aineita, joita tuotetaan 100-1000 tonnia vuosittain perjantai-iltana on tämä määräaika. Ja kuten tässä kun puhun, niin Helsingissä henkilökunta on käsittelemässä tuhansia asioita ennen määräajan umpeutumista. Eka esittelee tulokset maanantai-aamuna täällä Brysselissä ja lehdistötilaisuus on netissä, joten voitte suoraan kuunnella tulokset. Ja voin vakuuttaa teille, että tulossa on kiinnostavia numeroita ja se merkitsee Euroopan teollisuudelta suuria ponnisteluja. Tietenkään, äh, kun muistellaan menneitä, niin äh, taaksepäin katsottuna tiellä ei ole pelkästään äh, kauniita ja ihastuttavia ruusuja. Haluaisin jotakin asioita mainita, joita olisi vielä parannettava. Ensinnäkin tietojen laatu, kemikaaleja koskevat tietoja ja neuvot, kuinka niitä pitäisi käyttää, on aivan keskeistä REACHin asetuksessa. Jos meillä on laadukasta tietoa ja niistä on hyvin kerrottu keittäjille, niin voidaan ottaa käyttöön riskihallintatoimia ja kemikaalia voidaan turvallisesti käyttää. Muussa tapauksessa ruusumme eivät kukoista. Eka koittaa auttaa parhaiden käytäntöjen avulla ja vuotuisten, vuotuisten kertomusten avulla pyrimme myös arvioimaan vähintään 5 prosenttia asioista näistä, näistä jutuista ja tietyillä alueilla vielä enemmän, mutta loppupeleissä yhtiöiden on itse parannettava ja päivitettävä asioitaan niin hyvin kuin ne voivat. Toinen alue, jolla olisi parannettava toimintaa, koskee nanoteknologian ja hormonaalisten haitaineiden aineiden kohtalo. Tähän mennessä nanoteknologia on aliedustettuna. Hyvin harvat mainitsevat aineiden nanomuotoja REACH ei eri, erityisesti mainitse nanoja ja näin ollen teollisuus ei tunne, että sen pitäisi niistä eh, mainita omissa asioissaan, vaikka olemme ohjeistusta päivittäneetkin. Yhdysvaltojen kokemukset osoittavat, että nanomuodot eh, ovat yhä merkittävämpi osuus uusia aineita ja siksi odotamme, että, että komissio päivittäisi REACHin liitteitä niin, että mainittaisiin eh, selkeästi nanomuotoiset aineet ennen kuin eh, kehitämme ah, ohjeistustamme yhtiöille niin, että nämä voitaisiin rekisteröidä oikein. Sama pätee hormoni haitta-aineisiin. Odotamme komissiota, eh, että se saa valmiiksi kriteerit, joilla voidaan eh, tunnistaa nämä merkittävät, hyvin huolestuttavat aineet. Kolmas asia koskee aineita, joita tuotetaan 1-10 tonnia vuodessa. Nano, nano, tuot, nano tuotanto on hyvin äh, pieni, pieni määrä. Sitä tällä hetkellä on hyvin vähän tiedotusvaatimuksia, eikä pidä antaa turvallisuuskertomuksia siitä, kuinka riskejä voidaan hallinnoida. Toivon, että ensi vuonna komissio työ tuo vähän valoa sille, kuinka tämä asia pitäisi hoitaa. Ja olemme yhtä mieltä komission kanssa, että meidän pitäisi lisätä tukea pienille yhtiöille. Suuremmat kemikaalialan yritykset Euroopassa ovat jo vakuuttuneita siitä, että REACH tuo enemmän hyötyä kuin kustannuksia, mutta näin ei voida sanoa pienistä yrityksistä. Minä ehdotan, että, että pk-yritysten äh, vaikutelmia REACHista olisi parannettava. Kokemus näyttää osoittavan sen, että että, että pienempien yhtiöiden eh, suhde on suurin piirtein sama tässä määräajassa kuin ensimmäisellä kerralla, noin 20 prosenttia. Yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa meidän on, meidän on eh, saatava monet pk-yritykset mukaan ja niiden on tiedettävä, tiedettävä omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja tiedettävä, miten ne voivat hyötyä Riitsistä. On todella tarpeen eh, järjestää tällaisia valistuskampanjoita kaikissa valtioissa. Myös pienten yritysten on pidettävä kiinni REACHista. Niiden on ymmärrettävä, kuinka kemikaaleja käytetään ja tuotetaan ja annettava ohjeet kunnollista käyttöä varten, mutta samalla meidän on tehtävä mitä voimme, jotta voimme auttaa pk-yrityksiä täyttämään velvoitteensa Meillä on ollut erittäin hyviä tuloksia yhdessä kansallisten helpdeskin kanssa tästä avun antamisesta ja tuesta kaikilla EU-kielellä. Kieli ei siis ole mikään ongelma. Olemme myös keskustelleet sidosryhmien kanssa siitä, millaista lisätukea voisimme vielä antaa, mutta haluaisimme, että suuremmat yritykset suoraan auttaisivat pienempiä yrityksiä omien aloitteensa kautta Esimerkiksi suurissa yrityksissä REACH-asiantuntijat voisivat auttaa pienempiä yrityksiä, niin kuin täällä Belgiassa tehdään, ja suuremmat yritykset voisivat näin vähentää kustannuksia pk-yritysten no, tietojen saannista. Kuten näette, e, hyvin pitkälle tässä noudatellaan komission yleiskertomuksen toteamuksia monien suositus Täällä on monia suosituksia, jotka edellyttävät viraston toimintaa. Olemmekin päättäneet, että nämä asiat otetaan pohdintaan, kun pohditaan strategista monivuotista työohjelmaa 2014-2018. Ja tämä asiakirja on ollut netissä kaikilla kielillä saatavilla eilisestä alkaen ja lopullinen teksti hyväksytään hallitusneuvostossa syyskuussa. Hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät jäsenet. kiitokset tästä mahdollisuudesta olla täällä tänään ja kertoa ajatuksistani, kun nyt katsomme taaksepäin, kun viisi vuotta on kulunut Reachistä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että, viides, viides, että seuraavien viisien, viiden vuoden aikana komission edustajat ja, ja, ja seuraajani Ekassa voi kertoa teille vielä paremmista menestyksestä ja ja, ja siitä, kuinka paljon todistusaineistoa on saatu myönteisistä vaikutuksista ihmisten terveydelle ja ympäristölle tämän REACH-seikkailun myötä. Kiitoksia. Kiitos Gerd Danset. Ja nyt aloitetaan vielä toinen kierros. Haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä jo teitä ja teidän joukkuettanne kiittää sydämellisesti siitä, mitä viimeisten viiden vuoden aikana olette tehneet hallinnon, että tätä valtaisa laitosta varmastikin on ollut arvostelua ja kriittisiä kysymyksiä, mutta kuitenkin viisi vuotta Reachia, syntymäpäivä, voidaan vetää hiukan henkeä ja ylpeästi todeta, että eräs suurimmista ympäristö- ja kemikaalilainsäädännössä, jota koskaan on luotu, on, on saatu aikaan. Ja ajatellen kaikkea arvostelua ja kaikkea kiirettäkin, jota meillä on arkipäivässä, Tämä on myös muistettava ja kiitos teille ja kiitos myös koko Ekan joukkueelle, jota täällä edustatte. Joukkueelle siis Helsingissä. Nyt sitten Pavel Pock, sinne korille Pavel Chris Davis. Pavel Pok. One quick question for me. Can the, can the direct... Aivan lyhyt kysymys. Saadaanko tätä jakeluun valikunnan jäsenille tätä aineistoa? Sicherlich ich... Varmastikin. Varmastikin näin voidaan tehdä. Ensin Pavel Po ja sitten Satu Hassikin vielä pyytänyt puheenvuoron. Pavel. Yeah, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mainitsitte, minulla on kolme kysymystä komissiolle. <clears throat> Te mainitsitte myrkytön ja ympäristömyöntäinen linjaus. Tämä on ongelma, joka voidaan ratkaista vain globaalisti. Totta kai REACH luo jonkin verran mahdollistaa tietenkin EUn alueella toiminnan katsooko komissio, että auttaako REACH vai ei, että saataisiin parempaa kemikaalihallintapolitiikkaa muissa maissa. Toinen kysymykseni koskee informaatiota. Uskottaako, että tiedonjakelu ekan toimesta on tehokasta ja toimivaa ja riittävän käyttökelpaista, vai katsotteko, että siellä on vielä parannettavaa. Ja viimeinen kysymys niin ikään komissiolle. Yht, Richissä, Richissä ei pystytä riittävästi valvomaan ja tämä saattaa merkitä tästä biokumuloituvaa tapaa, millä tavalla komissio pystyy valvomaan tätä. Jos Pavel Corinne Lepage. Monsieur le Président, merci, euh, monsieur... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös äh, johtajalle hänen käyttämästään puheenvuorosta. Ensinnäkin kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys oikeastaan jo osittain vastattu. Siinä oli kysymys näistä endokriinisistä äh, disruptoreista, koska REACHin puitteissa niitä ei voida kovinkaan hyvin tällä hetkellä valvoa. Sitten me tarvitsisimme eurooppalaisen strategian, joka käsittelisi sitä, miten nämä endokriiniset disruptorit voidaan paremmin ottaa huomioon tässä mm, mm, lupamenettelyssä ne niin varmasti pitäisi olla mahdollista luoda niille turvallisempi vaihtoehto. Se, että annetaan lupia näille aineille, sen saisi olla mahdollista vain siinä tapauksessa, jos vaihtoehtoista menettelyä ei ole saatavilla. Tämä, tuleeko näin olemaan? Tämä oli minun ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys periaate, joka liittyy korvaamiseen. Herra johtaja, Eka on tässä varmastikin avainroolissa ajatellen tämän periaatteen toteuttamista. REACH-asetushan nimenomaan rohkaisee tällaista korvaamista, mutta virastolla varmastikin on perustavanlaatuinen rooli tässä yhteydessä. Voisitteko kenties eh, ensi vuosina vielä vahvistaa tätä roolia viraston osalta. Ja sitten lopuksi vielä kansalaisten kannaltahan on tietysti erityisen tärkeää se, että tietojen käsittelyn osalta on olemassa tällainen varvausperiaate, että myöskin korvausperiaatetta otetaan asianmukaisesti. Voidaan tätä kenties vielä parantaa, haluaisin kuulla tästä. Seuraavaksi Satu Hassi. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia herra Dansetille tästä kertomuksesta. Mutta oikeastaan esitin ensimmäisen kerran esitin muutaman kysymyksen ja odotin saavani jonkinlaisia vastauksia kysymyksiini herra Dansetin presentaatiossa, mutta minusta minä en saanut niitä vastauksia näistä rekisteröintinumeroista tai luvuista te sanoitte, että te pohditte tätä niissä tapauksissa, kun dokumentit jatkuvasti ovat asetuksen tai säädösten vastauksia, vastaisia, vaikka olisitte lähettäneet kirjaankin. No tietenkin ensimmäisen tarkistuksen jälkeen, kun havaitaan, että dokumentit eivät ole säädösten mukaisia, niin kun Eka on pyytänyt asiaan parannusta, jos yritys ei näin, näin tee, niin oletteko te sitten vetänyt mitään rekisteröityjä hakemuksia pois tällaisissa tapauksissa? CMR, PPTPT-informaatio. En saanut mielestäni vastausta kysymykseeni, mitä te, mitä te aiotte tehdä silloin, kun te olette havainneet, että ainoastaan 20 prosenttia dokumenteista sisältää tietoa siitä, onko aineissa CMR tai PBTtä. Ja 80 prosenttia ei anna tietoa tästä. Olisi kiinnostavaa tietää, kuinka, me, kuinka monta ainetta, kuinka monesta aineesta on kysymys ja, ja mitä te teette saadaksesi tällaisen tämän tiedon kyseisiltä yhtiöiltä ja mihin mennessä. Ja nanoista Mainitsitte myös ne, tehän sanoitte odottavanne komissiolta ehdotusta liitteiden muuttamiseksi Reachin osalta, jotta saataisiin paremmat järjestelmät nanoja varten. Mutta joka tapauksessa me siis riskinarviointia varten me tarvitsemme, me tarvitsemme vaarat, tiedot vaarat, vaarasta ja myös altistumisesta, mutta altistumisinformaatio saadaan vain kemiallisesta kemiallista turvallisuusraportista, joita nyt nykyään vaaditaan vain kemikaaleilta, jotka ovat tässä yli 10 tonnin kategoriassa alemman, alemman tason, alemman volyymin kemikaaleita, sitä ei vaadita. Myös CMR on tässä mukana lähes. Lähes kukaan, tai lähes mitään kemikaalieista, jota on rekisteröity nanoksi, ei ole mennyt tähän kategoriaan. Siksi tämä on oikeastaan enemmänkin komission suuntaan tämä kysymys. Parlamenttihan on omassa oma-aloitemietinnössään sanonut, että me katsomme, että me tarvitsemme nanoa, <clears throat> nanospesifistä lainsäädäntöä, ei pelkästään liitteiden muuttamista, koska muussa tapauksessa tämä ongelma saa, siis ongelma sen suhteen, että, että me emme saa mitään altistustietoja, koska vaatimuksia ei ole tehdä tällaista kemikaalien turvallisuutta koskevaa raportointia. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Ja näin puhujalista on saatu päätökseen. Herra Danset vielä lopuksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. I will try to respond to the... Kiitoksia. Yritän vastata näihin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. näistä hormonoista haitta-aineista. Olemme jo tunnistaneet tiettyjä aineita hormonaalisiksi haitta-aineiksi siitä huolimatta, että mitään varsinaista Euroopan unionin kriteeriä ei ainakaan tässä yhteydessä ole niin että selvästi voitaisiin todeta, että tiettyillä aineilla on näitä ominaisuuksia, joten olemme kyllä ottaneet ne ehdokaslistalle. Ja tällä hetkellä olemme käsittelemässä mahdollisuutta ottaa ne lupalistalle laajemman skaalan toiminta hormonaalisten haitta-aineiden osalta minun mielestäni edellyttäisi selkeitä kriteerejä, kuinka ne voidaan määritellä. Ekon rooli korvaavissa menetelmissä. No, mehän jo nyt edistämme korvaavia menetelmiä aika merkittävällä tavalla lupamenettelyn kautta. On osoitettu, että nämä ensimmäiset aineet, jotka ovat lupalistalle, ei kun määräaika on jo mennyt ohi, niin mitään hakemuksia ei tullut, siis ketään ei enää kiinnosta näiden aineiden käyttö. On myös odotettavissa, että tulevaisuudessa yleisesti ottaen tulemme saamaan vähemmän lupahakemuksia kuin mitä komissio alun perin odotti. Tämä varmastikin osoittaa sen, millainen vaikutus kemikaalien luetteloinnilla voi olla. Meillä on myös suunnitelmia kehittää verkkosivuillamme selvemmin ohjeita, kuinka voidaan kehittää vaihtoehtoisia aineita. Ja siinä vaiheessa, kun lupahakemus tehdään, niin vaihtoehtojen etsinnällä on avainasema. Olemme juuri saaneet hakemuksia. Tämä tulee alkamaan. Meillä on ensimmäiset ensimmäisten hakemusten julkinen kuuleminen vaihto ehtoisista aineista tälle kemikaalille tätä tiettyä tarkoitusta varten. Tässä on nyt vain kysymys ajasta. Teillä on tämä prosessi, mikä teillä oli tärkeä, se kyllä nyt näyttää käytännössä tuloksensa. Sitten Rova Hassin kysymyksistä En haluaisi olla vastaamatta. Haluaisin vain vielä selventää, mitä halusin sanoa. Mitä tulee näihin rekisteröintinumeroiden poisvetämiseen, näin on jo tapahtunut, mutta se liittyy enemmän PK-yritysten tarkistamiseen. Rekisteröintinumeron poisvetäminen yritykseltä, joka on vaatimusten vastaisesti toiminut, niin ei tähän liity ainoastaan se, että yritys ei ole noudattanut lopullista päätöstä, vaan tässä on myös väliporras ennen kuin voimme tarkastella asiaa uudestaan. Se on, siihen liittyy täytäntöpanoviranomaiset, niiden on puututtava tähän vast, vaatimusten vastaisuuteen ensin. Ja näissä tapauksissa olemme lähettäneet vaatimusten vastaisuudesta ilmoittavan kirjeen ja pyytäneet eh, sitten poliisiviranomaisia toimimaan. Tämä on Reachin mukaista toimintaa meidän lain tulkintamme mukaisesti. Ja sitten tämän jälkeen voimme tarkastella asiaa uudelleen. Me emme voi todellakaan vetää pois näitä rekisteröintinumeroita minkään tietyn vaatimusten vastaisuusasteen eh, takia, vaan täytyy olla todella vakavia näkökulmia, näkökohtia mukana, jotka liittyvät varaisten aineen käyttöön. Sitten CMR ja PBT. Yksittäiset asiat useimmiten viittaa vastaavat tähän johtoasiaan. Siillähän pitää olla myös luokittelu ja merkinnät. Tämä on aivan tavallinen ominaisuus näissä johtoasiakirjoissa. Ja jos sitä katsotaan, niin sieltä löytyy kyllä nämä muutkin yritykset jotka ovat rekisteröineet. Sitten nämä muut yritykset, jotka myyvät tuotetta pienimpinä määrinä ja ovat ilmoittaneet erilaisesta luokittelusta meille ja, ja CLPlle, niin sitä varten meillä on CLP-foorumi ja sen kautta yhtiöiltä pyydetään, yhtiöiltä pyydetään perustelemaan näitä erilaisia luokituksia. Tämä on aika tärkeää. Ja sitten kun haluamme paikata näitä informaatiopuutteita, niin toimimme tässä lähinnä niin, että katsomme näitä kriittisiä kohtia ja tutkimme, onko kyseessä CMR tai PBT tai VPVB. Tähän liittyvät nämä kohdennetut vaatimusten mukaisuustarkistukset ja katsomme kaikkia johtavan rekisteröijän asioita. Ja sitten loppupisteestä loppupisteeseen pyrimme tunnistamaan, missä on puutteita ja tämän jälkeen teemme päätöksemme. Ja näin olemme juuri nyt tekemässä. Nämä muut kysymykset taisivat olla pikemminkin komissiolle. Komissio. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin näistä nanoista, joista Satu Hassu puhui, <clears throat> ja kysymys, millä mekanismilla pitäisi lähteä käsittelemään nanomateriaaleja asetukseen säädös vai liite. No ensinnäkin täytyy sanoa, että me järjestämme julkisen konsultaation kesäkuussa, eli pikapuoliin ja siinä käsitellään sitä, millä tavalla suhtaudutaan Naton nanomateriaaleihin ja millä tavalla saadaan lisää selvyyttä asiaan ja millä tavalla voidaan osoittaa turvallinen käyttö nanojen kohdalla. Eli tässä yhteydessä tämän julkisen kuulemisen yhteydessä myös pyritään tekemään vaikutusarviointi, mitä me voisimme tehdä nyt. No, jos me haluamme mennä eteenpäin ja tehdä jotakin tämän suhteen lyhyellä aikavälillä, meidän täytyy toimia niiden säädösten myötä, joita, jotka parlament, josta, josta parlamentti ja jäsenvaltiot ovat sopineet näissä täytäntöönpanosäädösten tasolla. Tämä on ehkä tärkeämpää keskittyä siihen, että saadaan, että päästään tässä eteenpäin. Ja me olemmekin haluttomia esittelemään mitään elementtiä, avaamalla koko asetuksen käsittely. Mutta me ymmärrämme kyllä parlamentin huolet tässä ja, ja aiemmin tota, perehtyä tähän näiden, tämän konsultaatiotilaisuuden yhteydessä. Sitten endokriineistä. Tanset sanoi, että endo, hormonaaliset haitta-aineet, Tanset sanoi, että tässä on kysymys siitä, että saadaan selkeämmät kriteerit näiden hormonaalisten haitta-aineiden identifioimiseksi Tästä, tästähän järjestettiin viime vuonna kansainvälinen konferenssi. Me, me katsomme, että tämä on aika vanhalla tasolla nyt, ja nyt ehkä pyrimme laatimaan näistä hormonallisista haitta-aineista uuden strategian, ja tämä tullaan saattamaan pöydälle kuinka melko pian, jossa määritellään myös kriteerit. Tämä on hyvin spesifi, äh, äh, REACH-asetuksessa on hyvin spesifi, äh, tämä on niin spesifi aine, että REACHissa pitäisi saataisiin oma säädös näistä erityisistä haitta-aineista, kuten hormonaalista haitta-aineista. Ja tästä tullaan laatimaan dokumentti ensi kuussa, josta sitten lähdetään konsultoimaan, muutta tarkastelemme tätä strategiaa kokonaisuutta, joka kuuluvat kaikki kriteerit Totta kai tavoitteena on saada korvaavat aineet mukaan. Me pyrimme varmistamaan että sen, että, että pystymme korvaamaan, käyttämään korvaamiseen turvallisia kemikaaleja. Ja me kysyttiin, että milloin me, milloin me saa, kertoa siitä enemmän ja milloin me voimme ja tammikuussa 2015 tullaan sitten raportoimaan näistä innovatiivisista aspekteista tässä suhteessa. Kysymys siitä, mitäs muut maat? On reilu, on no, alkuperäinen reaktio sellaisissa maissa, kuten Sveitsissä, Japanissa, USA oli hyvin puolustuksellinen, ja sama koskee VTOta keskustelu on siirtynyt nyt pois tuolta. Nyt äh, Sveitsin hallitus äh, vakavasti pohti sitä, että se muodostaisi oman osansa REACH-hallinnossa. Ja äh, ovat vaihtaneet näkemyksiä. USA on tutkinut omaa keimakaalilainsäädäntöä ja selvittänyt sitä, mitä siellä voitaisiin tehdä omilla markkinoilla. E, ehkäpä tätä nyt ei Rich välttämättä innosta, mutta siellä pyritään samoin tavoitteisiin kuin REACHissa tehdään, kun kysymys ihmisten terveydestä ja ympäristöstä. Eli äh, siellä, siis kansainvälisellä tasolla on tapahtuu liikehdintää kyllä tällaisessa kysymyksissä. Kysymys informaatiosta kansalaisille tämän yleiskertomuksen kohdalla sidosryhmät tässä suhteessa yleisesti lähtevät siitä, että virasto toimi varsin hyvin tiedon jakamisen suhteen. Me katsomme, että, että lisääkin tietoa voitaisiin jakaa jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle tietenkin riippuen siitä, että missä määrin on kysymys luottamuksellisesta aineistosta. Satu Hassi sanoi, miksi 2020, ehkä se on hyvä hidas aikataulu. No, se, mitä sanoisin tästä, no, tästä syystä vajapuheenjohtaja äh, Tajani ja komissaari Potsnik halusivat tehdä tiekartan eteenpäin. On menty monissa asioissa virastossa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. On kuitenkin 113 ainetta on äh, esillä en vuoden loppuun mennessä ja meidän pitää mennä eteenpäin ja asettaa tavoitteita, jotta päästään eteenpäin. Siksi tätä tiekarttaa tarvitaan ja me olemme asettaneet tässä keskipitkän aikavälin tavoitteita tuohon tiekarttaan ja toivottavasti pystymme hoitamaan myös näitä kysymyksiä, joita te otitte esille. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Kollegat ovat kattaneet lähes kaiken paitsi kaksi asiaa, joten esille vain nämä kaksi asiaa, jotka eh, Rovali Paas otti esille hän puhui tästä varoisuusperiaatteesta ja korvaamisesta, ovatko ne asianmukaisesti huomioitettuja silloin, kun REACHia pannaan toimeen? Kyllä, me tarkastelemme näitä jatkuvasti, kun työskentelemme REACHin parissa. Se on tämä erityinen kysymys, joka koski PPTiden ja hormonaalista haitta-aineiden hyväksyntää. Ja teidän kysymyksenne liittyy suoraan siihen, mitä asetuksessa todetaan, eli me emme voi antaa lupaa näille, jos olemassa vaihtoehtoja, jotka teknisesti ja todellisesti ovat eh, mahdollisia. Joten kyllä, tämä on juuri sitä, mitä asetuksessa sanotaan. Kiitos. Kiitos. Ja lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron edustajallemme Egan johtokunnassa. Hän on myös entinen ympäristövaliokunnan jäsen. Lambarus. President, merci Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia erityisesti siitä, että kutsuitte minut tähän hyvin kiinnostavan keskustelun REACH-asetuksesta. Ajatus, joka ehkä vähän on ihan te tavoitteleva tähän tiedät, että viraston henkilökunta on tehnyt työtä ahkarasti ja rankasti, jotta Richaltaisiin toimimaan ja niin, niin kuin yleiskertomuksessa todetetaan, mutta heillä oli myös sisäinen tavoite – nimittäin se, että virastosta tulisi maailmanlaajuinen esimerkki kemikaalien käsittelyssä. Nyt pohdin, onko niin, että jäsenvaltiot, komissio ja tämä parlamentti sellaisessa asemassa, että voisit ottaa tällaisen tavoitteen niin, että virastosta tulisi maailmanlaatuinen kemikaalivirasto ja niin, että REACH-asetuksesta tulisi myös maailmanlaajuinen. Kiitoksia. Ein eräs entinen Saksan liittokansleri Helmut Schmidt sanoi aikoinaan, että se, jolla on visioita, hänen pitää mennä lääkäriin. Hän ei kyllä ollut tässä asiassa oikeassa, vaikka olenkin minusta syystä mieltä, koska minusta visiot ovat sellaisia, että niitä on syytä pohtia ja niistä on joskus syytä pitää kiinni. Joten kiitos vielä kerran siitä, että olet tänään paikalla ja myös kiitos työstä, jota teette johtokunnassa. No niin, näin olemme saaneet keskustelun päätöksen. Haluan kiittää kaikkia osanottajia olen jo aiemminkin tuonut tämän kiitoksen julki. Kun aloin työskentely parlamentissa, olin mukana Reachin kestelyssä, mutta uskokseni siinä on saatu jotakin suurta aikaa, niin viiden vuoden jälkeen osoittautuu, että Reach on toimiva ja että se on menestyksekäs, joten samalla tavoin eteenpäin ei pidä hellittää, pitää aina tehdä korjauksia säännöllisesti, mutta pitää myöskin sanoa selvästi, että tämän kaiken pitää myös saada rahoitus. Lainsäädäntö maksaa ja hyvin toimiva lainsäädäntö, ajattelen täällä virastoa, se pitää saada vakava asianmukainen rahoitus. Ja vaikka on säästöjä, niin ei pidä itse pyrkiä kampittamaan itseään. Joten tämä vielä viestiksi teille kaikille ja kaikille osallisille. No niin, toivotankin sitten kaikille hyvää kotimatkaa, kaikille niille, jotka tänään matkustavat kotiin kollegoille toivotan hyvää lounastaukoa. Pyydän, että kaikki ovat täsmällisesti paikalla, koska täsmälleen kello 15 aloitamme äänestykset. Meillä on valtaisa äänestys hoidettavana kliinisistä kokeista. Äänestyskortit mukaan. Äänestys alkaa täsmällisesti. En ota huomioon mitään myöhästymisiä, joten hyvää lounastaukoa.